Yes, ladies and gentlemen, and first of all, I'd like to welcome... Hyvät naiset ja herrat, haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi hyvin lämpimästi tänne Euroopan parlamenttiin. Parlamenttien välisen kokouksen aiheena on kohesiopolitiikka vuoden 2013 jälkeen. Ensinnäkin haluaisin esitellä pahoittelut valiokuntamme puheenjohtajalta. Hänet hyvin pikaisella aikataululla kutsuttiin puhemiehen pakeille. Hän tulee myöhemmin paikalle, herra Galeote. Tulee tänne keskusliumme aikana. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi asiantuntijavieraamme aluekehityksen ministeriöstä Tsekistä. Hän valitettavasti ei voinut tulla paikalle niin sieltä on sitten kuitenkin sen ministeriön pääjohtaja Emil, herra Emil Horchitska. Sitten on herra Ivo Barek, joka on julkisen hallinnon valiokunnan puheenjohtaja, ja valiokunnassa käsitellään myös aluekehitystä Tsekin senaatissa Ivo Barek. Sitten on Mari Weibel Kornius, joka on teollisen kauppavaliokunnan jäsen Ruotsin parlamentista. Ja kuten näette, Meillä on myös siis tuleva puheenjohtajamaan edustaja. Ja tietysti myös komission edustaja, aluepolitiikan pääosaston edustaja herra Dirk Aaner, joten tervetuloa hyvin lämpimästi. Kaikki vieraat kyllä saavat mahdollisuuden puhua keskustelumme aikana. Ensinnäkin haluaisin antaa teille käytännön tietoja keskustelustamme Kaksi yhteen on tämä kansallisten parlamenttien ja europarlamentin jäsenten välillä, että kaksi jäsentä kansallisista ja yksi valiokunnasta Euroopan parlamentissa puhuvat aina ikään kuin yhden kierroksen. Toivomme ja hyvin painokkaasti pyydämme, että puheet eivät ylittäisi kolmea minuuttia suunnilleen. Eri perinteitä tässä kansallisissa parlamenteissa on, mutta meidän perinteemme on se, että kolme minuuttia on meillä pitkä aika. Jos joku osallistujista haluaa puheenvuoron, niin pyytäisin, että täyttäisitte tämän, tämän erityisen kaavakkeen, joka on täällä valmisteltu. Sillä pyydätte puheenvuoroa. niin pyytäisin, että täytätte tämän kaavakkeen. Ja sen jälkeen yritämme järjestää nämä puheenvuorot tässä suhteessa kahden suhde yhteen. Tämän paperin löydätte sieltä asiakirjojen joukosta eh, pöydiltänne. Näiden, se on siellä paperijoukossa. Sieltä se löytyy. No niin, Keskustelumme kestää puoli kuuteen asti. Suunnilleen. Jos tarpeen, niin sitä on mahdollista vähän pidentää. Ensinnäkin haluaisin antaa tietoja tästä työstä, jota valiokunnassa on jo tehty. Nyt puhun omalla kielelläni puolaksi, joten laittakaa kuulokkeet päälle. Hyvät kuulijat, haluaisin kertoa, että tällä hetkellä olemme erityisen tärkeässä vaiheessa eurooppalaisten poliitikkojen kannalta, erityisesti kohesiopolitiikan kannalta. Tämä kalenteri ja aikataulu joka tälle keskustelulle ajateltiin, niin se aiheuttaa sen, että olemme juuri siinä vaiheessa, jossa valmistellaan tätä keskivälin tarkastelua ja valmistellaan myös näitä peruspuitteita kohesiopolitiikassa ajalle 2013 jälkeen. Kukaan meistä ei kuitenkaan olettanut, että tällainen uusi konteksti tälle keskustelulle tulisi tämän rahoitustilanteen ja taloustilanteen vaikeus on aiheuttanut sen, että kohesiopolitiikkakeskustelut vuoden 2013 jälkeisestä ajasta, niin ne, niitäkin käydään jo nyt eri tavalla. Ei ole kysymys pelkästään siitä, että pitääkö politiikkaa toteuttaa paremmin, vaan on kyse siitä, että minkä tyyppistä politiikkaa tarvitaan EU:ssa nyt näinä tulevina vuosina. Ja tässä yhteydessä sitten aloitetaan vakava keskustelu siitä, että mikä tämän politiikan olemus on. Aluekehityksen valiokunta tällä toimikaudella on ennen kaikkea valmistellut koko paketin asetuksia tälle vuodelle 2007-2013. Ja juuri nyt teemme työtä tämän paketin muuttamisen parissa. Eli tämä on erityisen poikkeuksellinen tilanne. Eli ohjelmakauden aikana muutamme asentuksia. Saimme ehdotuksen neuvostolta, ehdotuksen, joka siis komissio alun perin esitti, ja nyt ikään kuin työstämme vastausta tähän ehdotukseen. Pakettia valmistellaan 27 jäsenvaltiossakin myös se on tehty. Eli keskustelma koskee kohesipolitiikan tulevaisuutta, niin samaan aikaan sitä keskustelua käydään niistä muutoksista, siitä tavasta, jolla nykyistä aluepolitiikkaa äh, pannaan toimeen. Eli ne päätökset, jotka tehdään nyt, ne vaikuttavat myös aluepolitiikan alapolitiikkaa 2013 vuoden jälkeen, niin täytyy olla tietoisia siitä, että nämä muutokset ovat myös ikään kuin ensimerkki tulevaisuuden politiikasta. Tähän asti valiokuntamme jo monta kertaa eh, on keskustellut näistä kysymyksistä. Haluaisin kiinnittää huomioon näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, joita keskustelussa on tullut esille. Ensinnäkin tämä kysymys tästä, tämän politiikan merkityksestä ja osasta ikään kuin verrattuna muihin politiikkoihin EU:ssa. Mikä sen painoarvo sen politiikan pitäisi olla ja sen merkitys ja myöskin mikä sen politiikan paikka pitäisi olla tulevassa budjetissa. Tämä on erityisen tärkeä asia, mutta tietysti siihen vaikuttaa se, että mikä tämä toimiala tällä soveltamisella tällä politiikalla on. Eli mitä haluamme, mihin haluamme, että yhteisestä kohdallisuuspolitiikasta, mihin annettaisiin rahaa? Tämä on se ensimmäinen kysymys. Eli annetaanko pelkästään siihen, mitä, mistä on erityisen suuria puutteita, annetaanko köyhimmille alueille ja valtioille infrastruktuurin kehittämiseen, vai pitääkö rahaa antaa myöskin siihen, että parannetaan kilpailukykyä, siihen, että realisoidaan niin kutsuttuja Lissabonin tavoitteita, annetaanko sitä innovatiivisuuden kehittämiseen, siihen, että vahvistetaan näitä, erino- näitä huippuosaamisen keskuksia. Toisin sanoen, pitääkö politiikan olla vain sellaista politiikkaa, joka on suunnattu perustavanlaatuisiin puutteisiin ja kysymyksiin, jotka koskevat teknistä infrastruktuuria, vai pitääkö tätä politiikkaa yhdellä laajemmalle eri osa-alueille? Ja siitä sitten tulee se kysymys esille, että pitääkö olla kyseessä politiikka, joka koskee vain köyhimpiä osia EU-sta, sanotaan esimerkiksi köyhimpiä alueita, tai pitääkö olla kyseessä politiikka, joka koskee kaikkia alueita. Mutta tämä, että tavoitteet ovat sitten kuitenkin erilaistetut. Ja tässä täytyy kiinnittää huomata siihen, että tässä tulee esille myös se ehdotus, jo joissakin jäsenvaltioissa on tullut ainakin osassa niitä, että siis ehdotus on sellainen, että ehkäpä tulevaisuudessa kokonaan luovuttaisiin tästä kakkostavoitteesta, niin sanotusta kakkostavoitteesta, ja keskityttäisiin vain ykköstavoitteeseen. On ollut myös sellaisia ehdotuksia esille, että osa tästä politiikasta uudelleen kansallistettaisiin, eli osoitettaisiin hallitusten käsiin nämä määrärahat, ja hallituksilla annettaisiin myös siis osa näistä, määrä, näistä tämän politiikan toteuttamiseen ohjatuista määrärahoista. Eli pitääkö tämän olla yhteisöpolitiikkaa vai pitääkö sen osittain olla kansallista politiikkaa, kohesiopolitiikan? Eli tässä täytyy kyllä huomata siihen, että tässä ei ole kysymys pelkästään siitä, että miten paljon, vaan että mihin. Ja kysymys koskee myös sitä, että kenelle Yksi yritys vastaukseen, jota nyt valiokunta eh, valmistelee ja siitä myös kuulee ihmisiä, on, liittyy Lissabonin sopimukseen, sillä sellainen muotoilu, että kohesio, siinä täytyy ottaa huomioon sekä talouden kohesio että alueellinen kohesio. Tällä hetkellä on meneillään lausuntokierros komission aloittamana, joka koskee tätä vihreää kirjaa tästä alueesta. Alueellinen kohesio, se ei ole uusi ulottuvuus, vaan sen periaatteessa jo toisenlainen lähestymistapa kohesiopolitiikkaan. Toinenlaisen lähestymistapa, jota luonnehtii se, että erilaisten alueiden mahdollisuuksia yhdennetään, samanlaistetaan. Se tarkoittaa myös sitä, ja tämäkin varmaan kuullaan keskustelun aikana, se tarkoittaa myös sitä, että tuetaan alueita, erilaisia alueita, hyvin pienistä alueista, kaupungeista, myöskin suurempiin alueihin tai jopa alueryhmiin tai jopa al- valtioryhmiin, mistä osoituksena valtion strategia tällä hetkellä. Paljon kehutamme teitä siihen, että kansallisissa parlamenteissa tämä alueellinen kohesio olisi sellainen osatekijä, jota ei pidettäisi pelkästään eräänlaisena uutena iskusanana tai sloganina, vaan tällaisena ehdotuksena politiikan oleelliseen sisällön muutokseen. Haluaisin kertoa teille, että valiokunnassamme on, tullut, on tehty moniakin mietintöjä tästä teemasta. Mietintö ne, neljännestä kohesioraportista, sen on valmistellut edustaja Gelek Ranskasta. Sitten mietintö, joka koskee alueellista agendaa ja Leipzigin eh, sopimusta, niin sen on tehnyt Rova Kallenbach. Sitten mietintö, joka koskee kumppanuutta sekä monialaista hallintoa. Sen on tehnyt edustaja Bopui. Ja sitten mietintö, joka koskee alueellista kohesiota, sen on valmistellut edustaja Van Nistelrooy. Monet näistä henkilöistä, jotka mainitsin, niin kuulette heitä tämän päivässä keskustelussa. Keskustelu on meneillään valiokunnassamme. Se, on sekä, sitä käydään sekä poliittisten ryhmien sisällä sekä myös koko valiokunnan kesken. Tämä on erityisen tärkeä hetki ja vaihe, koska me ymmärrämme, että hetki on tärkeä ja haasteet ovat erityisen vakavia ja jos poliittisella kielellä tässä ilmaisen, niin myöskin toimikautemme tässä loppuu kahden kuukauden kuluttua. Joten sen vuoksi olemme tietoisia siitä, että emme voi odottaa ja tietyt toimet täytyy, niihin täytyy ryhtyä hyvin nopeasti. Paljon luotamme teihin ja teidän tukeenne ja odotamme, että osallistutte aktiivisesti keskusteluun. Hyvät kuulijat, haluaisin nyt antaa puheenvuoron alueellisen kehityksen ministerin edustajalle Tsekistä, Emil Horcicille, joka on siellä johtajana. Teillä on puheenvuoro. President, uh, if you allow me. Kiitos puheenjohtaja. Puhun tsekkiä, jos se vain sopii. Jednak bych uh, chtěl poděkovat uh, No aivan ensiksikin haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta aluekehitysvaliokunta Euroopan parlamentissa tämän kutsun on esittänyt ja pyytäisin myöskin Svobodan puolesta anteeksi, että hän ei vakavista syistä voinut tähän kokoukseen osallistua. Meidän mielestämme on hyvin tärkeää korostaa sitä, että kohesiopolitiikan tulevaisuutta koskevassa keskustelussa otetaan myöskin huomioon taloudellinen kehitys Euroopan unionin jäsenvaltioissa. On aivan totta, että tämä myöskin on vaikuttanut puheenjohtajavaltio Tsekin ohjelmaan ja siihen, millaisia ensisijaisia tavoitteita Tsekillä puheenjohtajakaudellaan on. Niin kuin Euroopan parlamentissa on mainittu, niin mekin tällä hetkellä käsittelemme lainsäädäntöpakettia, jonka jossa tavalla tai toisella uudistetaan lainsäädäntösääntöjä, jotka liittyvät tulevien ohjelmakausien täytäntöönpanoon. Puheenjohtajavaltio Tsekille kuitenkin hyvin tärkeä tavoite, josta me emme luovu, on kohesiopolitiikan tulevaisuus ja sitä koskeva keskustelu. Puheenjohtajavaltio Tsekki jatkaa keskustelua – ensisijaisista tavoitteista siltä osin, miten ne liittyvät Euroopan unioniin. On tarkasteltava sitä, millä tavalla politiikan uudistamisessa voidaan huomioida tulevat haasteet. Tässä mielessä Tsekki pitää tärkeänä yksinkertaistamista lainsäädännön osalta. Toinen hyvin tärkeä tavoite puheenjohtajavaltio Tsekille on se, että jatketaan julkista keskustelua siitä, mitä alueellinen yhteenkuuluvuus tarkoittaa. Ja tuon kes- tämän keskustelun yhteydessä haluaisin myös tuoda esiin toisenlaisen ulottuvuuden. Kun ajatellaan toimenpiteitä, tai toimia, joita puheenjohtajavaltio Tsekki aikoo toteuttaa. Me haluamme luoda riittävän tasoisen foorumin, jotta voidaan luoda tarvittavat yhteydet kansalaisiin. Ja on hyvin tärkeää tulevaisuudessa toimia niin, että voidaan kuulla erilaisia mielipiteitä ja ottaa ne myöskin huomioon esimerkiksi ne kysymykset, jotka puheenjohtaja äsken esitti. Myös kaikki tällaiset lausunnot on otettava huomioon ja toivottavasti sekin puheenjohtajakaudella saadaan luotua tietty perusta kohesiopolitiikan tulevaisuudelle ja jotta voimme vastuullisesti antaa tämän asialistan tuleville puheenjohtajavaltioille. Kohesiopolitiikan tulevaisuutta koskeva keskustelu on tärkeää. Siinä pitää huomioida myöskin rahoituskehyksiä koskeva keskustelu. Ja tämän takia me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme voineet osallistua tähän keskusteluun parlamenttien välillä. Täällä on myös jäsenvaltioiden parlamenttien jäseniä paikalla ja puheenjohtajavaltio Tsekki kuulee suurella mielenkiinnolla keskustelussa esitettävät lausunnot. Myöskin jäsenvaltioita kuullaan neuvoston kokouksissa ja me aiomme jonkinlaisen raportin tästä laatia. No, seuraavaksi puhuisin puheenjohtajavaltio Tsekin toimista tällä alueella. Yksi tärkeimmistä tapahtumista meille tulee olemaan maaliskuun lopulla järjestettävä konferenssi. Siellä käsitellään kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Ja lisäksi on tarkoitus järjestää ministereiden epävirallinen kokous huhtikuun loppupuolella. Ja sielläkin käsitellään kohesiopolitiikkaa, alueellista yhteenkuuluvuutta. Ja tuossa kokouksessa ministerit pyrkivät keskustelun perusteella, laajan keskustelun perusteella luomaan alustavia teesejä. Ja ehkäpä myöskin keskustelua sen jälkeen jatketaan ja luodaan siltoja tulevia keskusteluja varten, koska tällä hetkellä näkemykset ovat hyvin laajalaisia. Thank you, Director Hotchiska, and now I would like... Kiitoksia, johtaja Hotchiska, ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron pääjohtajalle aluepolitiikan pääosastolta, herra Dirk Aaner. Very much, Mr. Chairman. Good afternoon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat. On suuri ilo minulle ja etuoikeus olla tässä kokouksessa tänään. Ja minun täytyy sanoa, tämä ainoa haitta on se, että minun täytyy nyt puristaa kymmenen minuuttiin tämä sanomani, vaikka siitä on niin paljon sanottavaa, että politiikan tulevaisuudesta kymmenen minuuttia saattaa tehdä tästä vähän pinnallisen. Eikä ehkä, enkä ehkä pysty näyttämään siinä ajassa tätä intohimoa, joka minulla on tätä politiikkaa kohtaan. Tämä ei ole komission virallinen kanta kohesiopolitiikan tulevaisuuteen. Tämä kanta tulee varmaankin sitten niissä puitteissa, jotka koskevat keskustelua EUn tulevista puitteista ja odottaisin jotakin sitten tulevaksi kirjallisessa muodossa tämän vuoden loppuun mennessä. Tässä on omat, kerron omat huomioni ja arvioin siitä, että mihin keskustelu on menossa tällä hetkellä ja kertoisin teille, että mitkä erityisen tärkeät kohdat ovat meidän työssämme aluekehityksen pääosastolla. Paljon valmistelua ja keskustelua on nyt jo käyty. Tiedätte neljännes, neljäs kohesiokertomus, sitten sitä seurannut lausuntokierros, sitten viides edistyskertomus sosiaalista ja taloudellista kohesiosta, joka, an, joka tuli tämän lausuntokierroksen tuloksena. Tulos, joka osoitti melkein yksimielisesti sen, tai ainakin hyvin laajan konsensuksen tästä tarpeesta jatkaa tällaista politiikkaa kautta Euroopan sekä myöskin 2013 vuoden jälkeen. Sitten oli vihreä kirja alueellisesta kohesiosta ja sitä seurannut lausuntokierros. Lausuntokierros nyt lähenee loppuaan ja muutaman viikon päästä meillä on sitten yhteenveto ja yleiskuva tämän lausuntokierroksen tuloksista. Odotamme, että komissio on antanut raportin tehtäväksi Fabrice Bakalle, niin se varmaankin huhtikuussa julkaistaan tänä vuonna. Ja luulenpa, että komission jäsenen Hybneri niin toivottavasti toivoo, että hän antaa omat suuntaviivansa erityisraportissa sitten tämä vuoden ensimmäisessä vuosikalla. No keskustelu tulevasta kohdallisuuspolitiikasta, sitä käydään kahdella tasolla tällä hetkellä. Ensimmäinen taso, se nyt on täällä jo lyhyesti mainittu, se on taso, joka koskee tätä, näiden rahoituspuitteiden uudistamista EU-ssa. Tässä asiayhteydessä on kaksi pää näkökohtaa tullut esille, ja molemmat näkökohdat ovat erityisen tärkeitä. Ensimmäinen näkökohta koskee sitä kysymystä, että miten tehokasta ja vaikuttavaa tämä politiikka on erittäin hyvin perusteltavissa oleva kysymys. Kuka haluaisi käyttää 350 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana sellaiseen politiikkaan, joka ei olisi tehokasta tai vaikuttavaa? Ei kukaan sitä haluaisi tehdä. Mutta haluan sanoa myös, että meillä on paljon näyttöä jo nyt siitä, että tämä politiikka on tehokasta ja se on vaikuttavaa. Ja toivon, että nyt kun tulevien kuukausien aikana tämän vuoden loppua kohti meillä on sitten käytössä tästä exposta-arvioinnista tulokset 2027 ajasta, niin ehkä sitten voidaan saada aikaan lisää argumenttia, tulee esille lisänäyttöä tästä asiasta. No sitten tämä toinen kysymys, joka osittain, mutta vain osittain liittyy tähän ensimmäiseen, on kysymys siitä, että mitä tavoitteita tällä politiikalla pitäisi olla. Ja puheenjohtaja, te mainitsitte erityisesti tämän kysymyksen, että pitäisikö meidän jatkaa tätä alueellisen kilpailukyvyn tavoitetta, jota aiemmin on tavoite kakkoseksi kutsuttu. Sikäli kun, miten minä näen tämän keskustelun, niin kaikissa jäsenvaltioissa on hyvin laaja yhteisymmärrys siitä, että jatkaa jatketaan näitä läheis, lähe, konvergenssikriteereitä tavoite ykkösessä. On myös hyvin laaja yhteisymmärrys siitä, että mitä lisäarvoa, mitä yhteisöllisyys tuo tavoite kolmosen osalta, tavo- alueellinen yhteistyö, sitä koskeva tavoite. Mutta ollaan nyt rehellisiä, keskustelua käydään myös tavoite kakkosesta. Henkilökohtaisesti ja voin varmaankin puhua komission jäseneni puolesta tässä asiassa, niin henkilökohtaisesti olen vakuuttunut, että tarvitsemme monestakin hyvistä syistä myös kohesiopolitiikkaa 2013 vuoden jälkeen, joka koskee kaikkia alueita EU-ssa. Itse asiassa ei ole epäilystä siitä, että kysymys siitä, että parannetaan kilpailukykyä, kysymys siitä, että luodaan ja parannetaan työllisyyttä EU:ssa. Niin se on se kysymys, joka antaa meille vielä enemmän työtä tulevaisuudessa kuin nyt. Ja tämä nykyinen kriisi on muistuttanut meitä mielestäni siitä hyvin julmasti, miten tarpeellista politiikka tässä mielessä voi ollakaan. Se valinta, että objekt, tavoite kaksi kyllä vai ei, se on tietysti lopultakin poliittinen valinta. Ja sen vuoksi on niin tärkeää se, että siitä tulee valinta, joka perustuu tietoon. Mutta sitten on tämä toinen taso, jolla kohesipolitiikkakeskustelu keskustelua käydään. Ja se on taso, joka koskee sitä, että miten politiikan pitäisi toimia. Kyse on siitä, että miten saadaan tuloksia aikaan, millä mekanismilla se toimii. Politiikka sellaisena kuin se on nykyään, onko se oikeata politiikkaa myös tulevaisuuden kannalta? Missä, missä kohdin sitä pitäisi parantaa? Haluaisin ensinnäkin sanoa, että uskon, että tämä perusrakenne tässä politiikassamme on hyvä. Se järjestelmä, jossa on kumppanuksia ja yhteistyötä Euroopan tason, kansallisen tason ja alueellisen tason välillä, se on jotain sellaista, joka on työnnyt paljon hyvää mielestäni kaikille tasoille siinä mielessä, miten on opittu tekemään yhteistyötä. Ja mielestäni tämä tulos, joka on saatu, se on sellainen tulos, joka on ihan kunnioitettava. Mutta olen varma, että monissa kohdissa voimme yhä parantaa juoksuamme. Haluaisin mainita vain nämä erityiset osa-alueet, joilla me teemme tällä hetkellä työtä, jotta voisimme parantaa tämän politiikan sisältöä ja sitä mekanismia, jolla tästä, tällä politiikalla saadaan tuloksia aikaan. Tietysti on ensinnäkin tämä kysymys prioriteeteista. Tietysti siinäkin on kyse poliittisesta valinnasta, mutta tämän valinnan pitäisi perustua tietoon, myöskin tässä tapauksessa. Sen vuoksi viime vuoden lopussa julkaisimme raportin, jossa yritimme esitellä tällaisia tulevaisuuden analyysejä. Katsoimme sitä ajankohtaa, jossa tämä seuraava kohesiopolitiikan sukupolven ohjelmat, missä ne toimivat ja missä ne vaikuttavat noin 2020 ja siitä eteenpäin. Ehkäpä voitte sanoa, että jos nyt puhutaan 2020 vuodesta, niin siihen liittyy paljon spekulointia. Jos sitten tulee kyllä tietysti, mutta tällaisia hyvin äh, tärkeitä trendejä nyt voidaan nähdä, jotka hyvin todennäköisesti jatkuvat. Ja tämä kysymys, joka asetimme itsellemme, on se, että miten nämä kehityskulut vaikuttavat alueellisen kehityksen tilanteeseen kautta Euroopan. Ajatelkaapa vaikka ilmastonmuutosta. Ajatelkaapa etenevää globalisaatiota, ajatelkaa väestökehitystä, ajatelkaapa vaikka energiaturvallisuusongelmia tai ajatellaanpa vaikka näitä kasvavia ongelmia, jotka liittyvät sosiaaliseen, miten tämä nyt sanoisi, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja jakautumiseen. Kaikkia näitä asioita täytyy analysoida. Ja tässä raportissa me tähän mennessä olemme keskittyneet enemmän näihin taloudellisiin näkökohtiin jatkamme nyt sitten työtä niin, että sosiaalisia aspekteja käsittelemme yhdessä työllisyysosaston kollegojemme kanssa, työllisyysympäristöosaston kollegojemme kanssa, ja me haluaisimme että kaikki saisimme tällaisen yleisnäkemyksen siitä, että miten yhteiskunnalliset ongelmat tulevat olemaan 2020 ja miten nämä ongelmat vaikuttavat sitten alueelliseen tasoon. Ja tämän julkaisu on siis nyt julkaistu, koska haluamme provosoida jäsenvaltioita ja alueita tekemään samanlaisia analyysejä, niin että voimme verrata ja keskustella ja käydä vuoropuhelua näistä ongelmista. Niin, että sitten lopussa meillä on tällainen eurooppalainen yleisnäkemys, niin että jokainen alue olisi tällainen ikkuna, joka voidaan avata ja sen kautta katsoa näille alueille ja sitten tehdä ennustuksia ja ajatella tulevaisuutta näiden alueiden kohdalta. Sitten tällainen kunnianhimoinen työ, mutta sitä haluamme jatkaa. Mutta sitten on vielä yksi näkökohta, jota haluaisimme jatkaa Tämä koskee sitä, että ei nähtäisi pelkästään EUta erillisenä, Eurooppaa erillisenä. Mitä tapahtuu 15-20 vuoden aikana Euroopan ympärillä, naapurustossamme? Mitä tapahtuu maailmanlaajuisesti? Ja mitkä vaikutukset ja palautteet ja vaikutukset ovat Eurooppaan? Ihan vain yksi esimerkki kuvatakseni tätä asiaa. Ajatellaanpa, että on monia julkaisuja ilmastonmuutoksesta ja sanotaan nyt vaikka, että seuraavan 30-40 vuoden aikana meille tulee puoli miljardia ihmistä, jotka äh, lähtevät muuttamaan ilmastonmuutoksen seurauksena. Mitkä tämän äh, maastamuuton seuraukset ovat Euroopalle ja mitä voimme tehdä sen hyväksi, että voisimme valmistautua tähän? Monia kysymyksiä täytyy käsitellä ja nyt jo näen, kun katson tätä nykyistä keskustelua, että globalisaatio varmasti on tulevaisuudessakin tärkeä asia. Ilmastonmuutos ihan selvästi, siitä tulee yhä tärkeämpi ja sitten, että monillakin alueilla EU:ssa myöskin ehkä ei ihan niin paljon ole vielä sitä huomattu, mutta väestökehityksen muutos, demografinen muutos on suuri ongelma. Ja tämä johtaa minut seuraavaan kohtaan, jonka parissa teemme työtä. Ja tämä on se kehitys, että miten maaseutu- ja kaupunkialueet kehittyvät ja miten niiden kehitys liittyy toisiinsa. Ja mitä me voimme tehdä, politiikkamme osalta, jotta tätä osaa kokonaista voidaan painostaa enemmän tulevaisuudessa. No, myöskin tässä valikunnassa tästä on keskusteltu, että meidän täytyy päästä yli tästä vanhentuneesta vanhasta kahtiajaosta, jossa toisaalla oli maaseutualueiden kehitys ja sitten toisaalla oli kaupunkialueiden kehitys. Ja läheisesti tähän asiaan liittyy meille yksi näkökohta, jonka varissa haluaisimme tehdä paljon enemmän työtä, on tämä kysymys paikallisista kehitysaloitteista. Aiemmin meillä on ollut yhteisöaloitteita, kuten Leader tai Urban, joita on sitten viltarviivaistettu, jotka perustuivat integroituun paikalliseen kehitykseen. Ja tämä valt- virtaviivastamisen kautta vähän minulla on se vaikutelma, että tätä kaupunkikehitystä, jota seuraan lähemmin, niin siinä tätä integroitua yhdennettyä lähestymistapaa ollaan menettämässä ja tätä nyt täytyy miettiä. Mielestäni menettäisimme jotakin hyvin arvokasta politiikassamme, jos näin kävisi. Sitten seuraava askel, suuri asia meidän kannaltamme tulevaisuudessa on tämä alueellinen yhteistyö, rajat ylittävä yhteistyö, alueiden välinen yhteistyö, mielestäni on yhteisymmärrys kautta Euroopan siitä, että tämä alueellinen yhteistyö, se ansaitsee tällaisena täysivaltaisena kolmantena pilarina. Tätä on tehtykin, mutta mielestäni paljon tästä kehityspotentiaalista on käyttämättä, ja meidän pitäisi käyttää, että miten tätä kehityspotentiaalia voidaan käyttää. Tämä on sellainen pilari, jossa eurooppalainen näkökulma eurooppalainen näkymä, tämä ylikansallinen näkymä, tämä lisäarvo, joka liittyy Euroopan toimiin, on jotain sellaista, joka on suhteellisen ilmeistä. Nyt on mielenkiintoisia kehityskulkuja ollut viime vuosien ja kuukausien aikana. On tullut esille uudenlaista intressiä tähän alueelliseen yhteistyöhön, erityisesti kun se liittyy äh, transnationaaliseen yhteistyöhön. Ajatellaan Itämeristrategiaa. Monet alueet ja maat joita on, joilla on yhteisiä ongelmia tässä laajassa EU-ssa, niin ne yrittävät tehdä yhteistyötä, jotta voidaan näitä ongelmia ratkaista yhteisesti. Ja ne kysyvät tässä tapauksessa, kysyvät komissiolta, pyytävät komissiota auttamaan niitä, jotta saadaan strategia ja toimintaohjelma aikaan, sellainen järjestelmä, joka toimii, jonka puitteissa tätä yhteistyötä voidaan organisoida. Nyt samanlainen intressi on esiintynyt muuallakin. Mistä siis tämä vapaaehtoisempi transnationaalinen yhteistyö, se voi olla paljon merkittävämpi tulevaisuudessa. Meidän täytyy nyt sitten katsoa, että miten voimme teille esitellä 2012 oikeudelliset puitteet, joiden puitteissa sitten voitaisiin toimia riittävän joustavasti ja sillä olisi tarpeeksi pelivaraa jotta eri intressit voisivat yhteistyössä tehdä toimia. Ja tämä tietysti on lisänä tähän perinteisempään rajatylittävään yhteistyöhön, joka myöskin on edelleen äärimmäisen tärkeä. No sitten nopeasti puhuisin vielä enemmän näiltä muilta osa, näistä muista osa-alueista. Haluaisin vain mainita, että meidän täytyy käsitellä sitä, että koordinoimme, koordinoimme politiikkaa paremmin muiden yhteispolitiikkojen kanssa, muiden kansallisten politiikkojen kanssa. Miten tämä voidaan tulevaisuudessa parhaiten organisoida? Haluaisimme analysoida yhdessä teidän kanssanne Tämä kysymys että me käyttää nyt tulevaisuudessa enemmän kuin aiemmin kohesiopolitiikan välineiden eh, tukien sijaan, että saataisiin tällaisia pieniä rahoitusvälineitä aikaan, luottotakuita, riskipääomaa, kaikkia tällaisia aloituspäähämme, kaikkia näitä tärkeitä asioita, jotka ovat niin tärkeitä erityisesti pk-yritysten kehittymisen kannalta, jotka ovat niin tärkeitä, jotta voidaan tukea kilpailukykyä innovaatioiden kautta. Tällä osa-alueella haluaisimme toimia paljon intensiivisemmin ja kiinnittää siihen enemmän huomiota. Ajatelkaa näitä etuja. Jos käytetään enemmän näitä rahoitusvälineitä, se tarkoittaa sitä, että raha, joka investoidaan tietyllä, tietyllä, tiettynä aikana, se tulee takaisin. Se voidaan käyttää uudelleen. Näitä niukkoja julkisia resursseja voidaan käyttää uudestaan samoihin tarkoituksiin. Tämän parissa teemme työmme. Nyt testaamme Jeremia, Jessica, niihin liittyviä rahoja ja tämän varaa rakentaisimme tulevaisuudessa paljon enemmän mielellämme. Ja sitten tietysti tämä kysymys aina tulee esille, tämä kysymys yksinkertaistamisesta, vähemmän byrokratiaa. Puheenjohtaja, haluaisin vain kertoa teille, että otamme tämän kysymyksen erityisen vakavasti. Se ei ole meille pelkästään mitään juhlapuheiden asiaa. Teemme jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä tällä hetkellä, että voimme tarkasti käsitellä näitä olemassa olevia säännöksiä ja niin, että tulevaisuuden hankkeet voitaisiin tehdä niin, että nähdään, että mitä voidaan tehdä asioiden yksinkertaistamiseksi jäsenvaltiolle, mutta myöskin ja ehkäpä vielä enemmänkin näille edunsaajille. Moniakin ideoita on tullut esille. Olemme tehneet jo ehdotuksia yksinkertaistamiseksi ja esitämme myöhemmin, taitaa tulla lisäehdotuksia. Ja ensimmäinen asia, jota nyt käsitellään tällä hetkellä, on tämän komissioasetus nämä ha- hakusäännöt, jossa todellakin paljon yksinkertaistamista voidaan saada aikaan. Meidän eh, tutkimuksemme on ainakin sellainen. Mutta kun katsotaan 2013 jälkeistä aikaa, niin ihan alusta alkaen ja tästä lähtien kaikki, mitä voidaan tehdä, pitäisi tehdä, jotta voidaan eh, välttää sitä, että tarpeettomasti monimutkaistetaan asioita niin, että ei tarvitse asioita eh, parannella jälkeenpäin tällaisella ekspressionistisella siveltimellä sivellellen ja maalaillen tässä nyt on tämä oma osuuteni tällainen yleiskatsaus siitä, että mitä me olemme esittäneet, mitä, minkä parissa olemme tehneet työtä. Ja nyt todella miele- olisi mielenkiintoinen kuulemaan ehdotuksia, jotka tulevat tästä tältä yhteiskokoukselta ja panen ne sitten tarkasti merkille tämän varten. Kiitoksia. Thank you, Mr. Director. And of... Kiitoksia johtaja, kaikki olemme tietoisia siitä, että jos Lissabonin sopimus hyväksytään ja kun se tulee voimaan, sitten meillä on tämä erityisyhteistyö eurooppalaisten instituutin toimielinten ja kansallisten parlamenttien välillä tämän keltaisen kortin ongelma, se kuuluisa, ja mikä on kansallisen lain asema ja kansallisten parlamenttien asema. No, tästä täytyy tehdä hyvin läheistä yhteistyötä. Ja nyt aloittaisin keskustelun. Ja nyt, ennen kuin keskustelu aloitetaan, niin tässä pienen virheen paikkelen. Nyt sitten kuulemme kahdesta näkökulmasta. Toinen on tsekkinäkökulma, herra Barek, Tsekin senaatista, Siis tämä nykyinen puheenjohtajamaa siis, ja sitten kuulemme myös tulevan puheenjohtajamaan näkökulmasta asioita, kun meillä on Ruotsin parlamentin edustaja. Mutta herra Barek, nyt teillä on puheenvuoro. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kiitos oikein paljon siitä, puheenjohtaja, että saan käyttää puheenvuoron. Arvoisa pääjohtaja, hyvät kollegat, minulle on todella suuri ilo ja kunnia olla täällä keskuudessanne tänään. Ja voin nyt aloittaa keskustelun tässä kokouksessa kohesiopolitiikan tulevaisuudesta Euroopan unionissa. En ole varmaankaan ainut, joka ajattelee niin, että kyse Tästä, tässä politiikassa on kyse yhdestä EUn tärkeimmistä politiikoista, ei pelkästään rahamäärien suhteen, vaan myöskin muiden asioiden osalta, nimittäin tämä erottaa EUn muista maaryhmistä. Lisäksi kohesio, kohesiopolitiikka ja rahat, joita suunnataan maille ja alueille rakennerahastojen kautta, kuuluvat EUn politiikkaan ja tällä tavalla voidaan antaa myönteisempi vaikutelma yleisön keskuudessa. Otan, odotan suuresti tulevaa keskustelua ja näkemysten vaihtoa. Mielelläni odotan myös tietoa kansallisista kokemuksista ja siitä, mitä tulevaisuudessa voitaisiin parantaa. Haluaisin nyt ihan lyhyesti kertoa Tsekin kokemuksista ja näkemyksistä EUn kohesiopolitiikan osalta – mikä on tärkeää tulevien kuukausien aikana ja mitä senaatissa aiotaan tehdä kohesiopolitiikan osalta tulevaisuudessa. Ensinnäkin haluaisin kertoa hieman Tsekin järjestelmästä, joka eroaa hieman muista eurooppalaisista kaksikamarisista järjestelmistä. Meillä on aivan eritoinen järjestelmä, nimittäin kyse ei ole siitä, että Tsekin alueet olisivat vaalipiirrettäin edustettuina. Näin ollen senaat parlamenttia kiinnostaa alueellinen yhteenkuuluvuus ja koheesio koko tasavallan näkökulmasta. Jo silloin, kun liityimme Euroopan unioniin, aluekehitys- ja ympäristövaliokunta, jonka puheenjohtaja olen, järjesti seminaarin Euroopan unionin rakennepolitiikasta ja sen jälkeen pidettiin vielä teknisiä lisäseminaareja, joissa käsiteltiin muun muassa eh, sitä, miten rakennerahastoista tulevat varat voidaan vastaanottaa, miten ne saadaan käyttöön ja miten tämä otetaan huomioon lainsäädäntöprosessissa. Senaatti osallistuu tärkeimmän lainsäädännön kehittämiseen myös tällä alalla – ja näin ollen me pääsemme myöskin määrittelemään hallituksen kantoja konkreettisista lainsäädäntöehdotuksista. Olemme käsitelleet sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevaa vihreää kirjaa. Siitä keskustelemme tänäänkin. No millainen tulevaisuus kohesiopolitiikalla sitten on? Eräs Tärkeä perusperiaate, joka on pidettävä mielessä, on solidaarisuus, yhteisvastuullisuus, se, että tuetaan jäsenvaltioita ja vähiten kehittyneitä alueita, jotta voitaisiin päästä kehityseroista eroon tai ainakin vähentää niitä. Tuen yhteydessä täytyy myös voida reagoida uusiin haasteisiin, kuten rakenteiden hajauttaminen, uudenlainen väestökehitys. Kaikki nämä vaikuttavat eri tavalla Euroopan unionin eri alueisiin ja tämä saattaisi lisää vielä luoda kuilua eri alueiden taloudellisen kehityksen välillä. Kohesiopolitiikan yksi tavoite, jota usein ei mainita, ja rakennepolitiikan ta- tavoite ja tehtävä liittyy myöskin talous siihen, että voidaan lähentää eri alueita taloudellisesta näkökulmasta. Tämä on hyvin tärkeää Euroopan talous- ja rahaliittoon kuuluville maille, mutta myöskin niille maille, jotka pian aikovat rahaliittoon liittyä. Myöskin finanssipolitiikan vakauttaminen on todella tärkeää tällä hetkellä, kun ajatellaan nykyistä tilannetta. Me suhtaudumme myönteisesti komission toimiin kriisin torjumiseksi, koska se komissio korostaa sitä, miten voitaisiin kohesiopolitiikan välineiden avulla reagoida kriisiin vahvemmin. Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja alueiden kannalta kohesiopolitiikalla voidaan vahvistaa koko unionin kilpailukykyä ja tällä tavalla voidaan myöskin toteuttaa Lissabonin strategian tavoitteita. Kohesiopolitiikkaa ei kuitenkaan saisi rajoittaa pelkästään välineisiin, joilla näihin tavoitteisiin pyritään. Lissabonin strategian täytyy olla täydentävä, täydentävä toimenpide kansallisten ohjelmien rinnalla. Tällä hetkellä puhutaan yhä enemmän ja enemmän kohesiopolitiikan kolmannesta ulottuvuudesta, nimittäin alueellisesta kohesiosta. Tästä on tehty vihreä kirja, se julkaistiin sy- syksyllä. Ja näin pyritään paremmin määrittelemään tärkeimmät konseptit kohesiopolitiikan yhteydessä. Kuten puheeni alussa jo mainitsin, Tätä asiaa tutkitaan parhaillaan myöskin senaattimme valiokunnassa. Mutta joka tapauksessa me tuemme Tsekin hallitusta kohesio, alueellisessa kohesiossa. Pelkästään alueelliset ja fyysiset seikat eivät ole tässä tärkeitä. Täytyy myöskin huomioida se, miten infrastruktuurit saadaan käyttöön, teknologiapalvelut saadaan käyttöön ja niin edelleen. Alueellisen yhteenkuuluvuuden täytyy perustua alueiden väliseen ja jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön. Meidän mielestämme alueellista yhteenkuuluvuutta ei voida käsitellä erillään kohesiopolitiikan taloudellisista ja sosiaalisista asioista. Kiitän teitä huomiostanne, odotan tulevaa keskustelua ja näkemysten vaihtoa. Kiitos. Yes, thank you, Mr. Chairman. And, uh, and now the... Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa rouva Vaibul Kornias, joka on kauppa- ja teollisuusvaliokunnan jäsen Ruotsin parlamentista. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamenttien jäsenet. Haluan ensin kiittää kutsusta ja haluaisin kertoa, miten äh, Ruotsi näkee kohesiopolitiikan vuoden 2013 jälkeen. Hyvin tärkeä kysymys on Euroopan unionin yleinen talousarvio ja Ruotsi katsoo, että kohesiopolitiikan tulee täysin sopimuksen linjan mukaan keskittyä uusiin jäsenvaltioihin sekä niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat EU-keskiarvon alapuolella niin elinstandardin kuin keskitulonkin suhteen. Tämä on hyvin pitkän aikavälin prosessi ja siksi meidän tulee yhtäkuuluvuuden nimissä priorisoida vähiten kehittyneitä alueita. Olemme vakuuttuneita siitä, että eh, strateginen eh, yhtäkuuluvuuspolitiikka voi johtaa siihen, että yhteisiä resursseja käytetään tehokkaammalla tavalla. Ja siksi politiikan tulee keskittyä ja luoda mm, siis eh, uudistettua kohesiopolitiikkaa. Tavoitteena on oltava kilpailukyvyn parantaminen kaikilla alueilla. On tärkeää korostaa sitä, että jäsenvaltiot itse ensikädessä vastaavat aluepolitiikastaan ja että kaikilla alueilla on potentiaalia, jota tulisi käyttää hyödyksi niin hyvin kuin mahdollista. Näin Lissabonin strategia voidaan myös tässä yhteydessä ottaa paremmin esiin. Kilpailukykyä on parannettava niin, että kaikki alueet voivat antaa panoksensa Lissabonin strategian kasvun ja työllisyyden parantamiseksi. Yritysten olosuhteiden tulee parantua, markkinoiden avautua ja tilanteen tulee joustavammaksi tutkimus ja kehitys, parempi ympäristö yrityksille sekä paremmat säännöt, samoin kuin nämä äh, kestävä äh, energiahuolto sekä äh, ilmastopolitiikka ovat äärimmäisen tärkeitä asioita. Euroopan alueita täytyy uudenaikaistaa ja meidän täytyy saada aikaan tietopohjaisia innovaatioita voidaksemme vastata globalisaation haasteisiin. Kohesiopolitiikan täytyy pyrkiä tukemaan paikallisia talouksia, löytämään paikkansa maailmanlaajuisessa taloudessa, verkostoitua ja niin edelleen meillä on todella merkittävät globaalit haasteet, jotka samalla tarjoavat mahdollisuuksia ja siksi kansainvälistymistä täytyy stimuloida. Siksi tarvitaan uutta lähestymistapaa ja joskus jäsenvaltioiden mm, yhteistyö voi olla tähän erinomainen malli ja joskus taas Euroopan unionin tasolla löydetään parhaat ratkaisut. Näin yhdessä Euroopan unionin puitteissa voidaan rahoittaa kaikkein suurimpia hankkeita ja meidän tulee pyrkiä unionin pitkäaikaisiin poliittisiin tavoitteisiin, ottaen huomioon se, mikä antaa eniten eurooppalaista lisäarvoa. Talouteen kohdistuva paine maailmanlaajuisesti on lisääntynyt, energia takia. Kysymys on polttava ilmastokysymys ja kaikki nämä asiat muistuttavat itsestään kaikkialla Euroopan unionissa. Tietyissä, tietyillä alueilla nämä haasteet merkitsevät uusia rajoitteita talouden kehitykselle. Toisilla alueilla taas luodaan uusia mahdollisuuksia työllisyydelle ja kasvulle. Voidaksemme käsitellä näitä haasteita ja mahdollisuuksia, meidän täytyy analysoida tilanne järkevällä tavalla ja olla luovia politiikassamme, voidaksemme todella vastata alueiden tarpeisiin. Ruotsi katsoo, että unionin tulee ottaa suurempi vastuu näistä yhteisistä haasteista, joihin vastauksia ei jäsenvaltiotasolla voida löytää. Energiaa esimerkiksi ilmasto ja ympäristö ovat kysymyksiä, joihin tarvitaan yhteistyötä. Yhteistyön muotoja tulee kehittää ja vahvistaa ja kaikkien alueiden omat erityispiirteet tulee ottaa huomioon. Katsomme, että unionin Itämeri-strategia voi täydentää tätä lähestymistapaa. Siis on yhteisiä hankkeita makroalueellisella tasolla. On myös rajat ylittävää yhteistyötä, jota tulee vahvistaa ja kehittää entisestään. Esimerkiksi ajatellen funktionaalista alueellista hyötyä, jota esimerkiksi yhteiset työmarkkinat voivat tuoda muassaan, tai vaikkapa makroalueita, kuten Itämeri-yhteistyötä, joka on esimerkki uudesta työskentelytavasta, jonka lähtökohtana on alueellinen yhteenkuuluvuus. Kaikki alueet ja koko Euroopan unioni hyötyvät Itämeristrategian vahvistamisesta ja yhteistyön kautta voimme saada aikaan menestystä. Tällä hetkellä Itämeren alueella on kahdeksan jäsenvaltiota, mutta ja alueella asuu lähes neljännes kansalaisista, 106 miljoonaa kansalaista. Ja näin ollen tässä Itämeri-strategiassa voidaan keskittyä parempaan ympäristöön, talouden kehittymiseen sekä turvallisuuteen ja hyvinvointiin alueella meillä täytyy olla hyvät toimivat infrastruktuurit esimerkiksi kuljetusten suhteen. Tämä on tärkeää niin Itämerialueelle kuin koko unionille. On tärkeää korostaa sitä, että mikään alue ei kärsi siitä, että joku toinen alue kehittyy. Päinvastoin muutkin alueet voivat saada lisää voimaa jonkun alueen menestyksestä kestävä konvergenssi saavutetaan vain ottaen huomioon ne suuret linjat, joiden puitteissa Euroopan unionin talous toimii. Euroopan unionin yksittäiset jäsenvaltiot tai yksittäiset alueet eivät voi menestyä yksin. Voidaksemme menestyä taloudellisesti, kaikkien osien on tehtävä yhteistyötä nyt ja myöhemmin. Kiitos. Yes, uh, thank you very much. And now... Kiitoksia paljon. Ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Ja pyydän, että yrittäisitte puhua tiiviisti. Enemmän tai vähemmän kolme minuuttia. Ja no, nyt on kavakkeita tullut täytettyä ja Saksan liittoneuvostosta Kiitoksia tilaisuudesta saada puhua teille. Show your hands, we will see where is the, no, the, the speaker. We will see where he is. He is here. Niin, missä puhuja on? Haluamme nähdä. Niin, kiitokset tosiaan tilaisuudesta saada puhua teille. Puhun toisen Saksan parlamentin liittoneuvostoksi kutsutun parlamentin nimissä. Minä asun ja työskentelen entisen DDRn alueella ja voin todeta, että myönteiset vaikutukset tästä politiikasta ovat nähtävissämme esimerkiksi työllisyyspolitiikka, pitkäaikaistyöttömien nivominen työelämään, samoin naisten mahdollisuudet työmarkkinoilla ovat näkyviä tuloksia. Samoin yritysten toiminnan tukeminen alueella. Saksassa kohesio politiikan uudistus on hyvin merkittävä alue politiikallemme, erityisesti ajatellen tämänhetkisten suuntaviivojen jatkuvuuden varmistaminen myös tulevaisuudessa. Suurella ilolla tässä kuuntelin Dirk Aaneria. Minulle teki hyvää kuulla, että juuri ohjelmien hallinnossa täytyy pyrkiä siihen, että virheitä ei pääse tapahtumaan ja että ne työtunnit, joita nyt menee tähän työhön, voidaan mielellään käyttää muualla. Kohesiopolitiikan tavoitteena täytyy tulevaisuudessakin olla taloudellisten ja sosiaalisten erojen purkaminen ja tämä on Euroopan integraation peruspilari. Heikommin kehittyneet alueet täytyy pitää mielessä myös tulevaisuudessa. Ennen kaikkea alueellisen kilpailukyvyn vahvistaminen sekä työllisyyden vahvistaminen ovat alueiden ja jäsenvaltioiden merkittäviä tehtäviä rahoituksen keskeyttäminen ei saa toteutua. On joukko jäsenvaltioita, jotka ylimeno kauden jälkeen eivät enää täytä korkeimpia vaatimuksia ja poliittinen työ äh, kyllä asettaisiin kyseenalaiseksi, jos rahoitus keskeytettäisiin yhtäkkiä. Siksi pidämme tärkeinä saada aikaan äh, joustavuutta määräaikojen suhteen näiden maiden kohdalla, jotka eivät enää tiettyjä vaatimuksia korkeammasta tasosta täytä. Euroopan unionin kohesiopolitiikka on erittäin tehokasta, erityisesti rahoitus- ja talouskriisin aikoina. Tunnemme, että yksinkertaistaminen tehostaa toimintaa kertomus osoittaa, että tiettyihin aloihin on kiinnitettävää kiireesti erityishuomiota, esimerkiksi ilmastonmuutos ja energiahuolto, ja meidän tulisi tehdä uusia poliittisia aloitteita, kuitenkaan joutumatta tilanteeseen, jossa kohesiopolitiikan taakka tulee liian suureksi uusien aloitteiden vuoksi. BKT kriteeri on ainut tieteellisesti todennettava, mitattavissa oleva väline. Ja lisäksi haluamme modernia kohesiopolitiikkaa, joka on yhteiseksi hyödyksi ja samalla jättää jäsenvaltioille toimintatilaa niiden omissa toimissa. Kiitos. Ja nyt haluaisin antaa Italian parlamentista budjettikomitean jäsenelle Gaspare Giussiditselle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kohesiopolitiikkaa koskeva keskustelu on hyvin tärkeä vaihe Euroopan tulevan yhdentymisen kannelta. Se, miten pyritään tätä politiikkaa kehittämään, riippuu itse asiassa siitä, miten koko Eurooppaan suhtaudutaan. Yksi tärkeä asia Euroopan unionin rakentamisessa on jäsenvaltioiden välinen yhteisvastuu ja se, miten eurooppalaiset alueet voivat tasapuolisesti kehittyä. Euroopan unionin taloutta halutaan tehdä kilpailukykyisemmäksi, kaikkialla Euroopan unionin alueella. Ja tässä on tärkeää muun muassa yhteisvastuun periaate, sosiaalisten oikeuksien suojelu, eurooppalaisten arvojen turvaaminen. Kohesiopolitiikka on tärkeä väline kansainvälisen maailman kaupan kilpailussa ja myös alueiden teollinen ja sosiaalinen rakenne on tässä erittäin tärkeä. Työpaikat ovat tärkeitä ja tällä hetkellä ongelmat ovat sen suhteen suurimpia niillä alueilla, jotka ovat jäljessä kehityksestä. Kohesiopolitiikan Kohesiopolitiikka on ollut todella tärkeä väline siinä, miten on, on saatu uudet jäsenvaltiot integroitua unioniin. Kohesio on hyvin tärkeä keskusteluaihe myöskin, kun keskustellaan EUn talousarviosta vuoden 2013 jälkeen. Aluepolitiikkaa ei saa kuitenkaan pelkästään kansallistaa. Alueita jäsenvaltioissa, jotka ovat hieman kehityksestä jäljessä, niitä ei saa jättää täysin tämän keskustelun ulkopuolelle. Ei saa myöskään unohtaa niitä tuloksia, joita tähän asti on jo saavutettu. Italia on yksi näistä vanhoista jäsenvaltioista, joka on hyväksynyt yhteisvastuun periaatteen ja sillä tavalla se on luopunut rahoituksesta omille alueilleen 2007-2013 kaudella ja on annettu rahoja uusille jäsenvaltioille. Tätä voitaisiin myöskin toisenlaisella perustalla katsella, kun katsotaan, millä tavalla uudet jäsenvaltiot ovat kehittyneet, minkälainen niiden talouskasvu on ollut. Muutamia tärkeitä perusperiaatteita. Ensinnäkin kohesiopolitiikka on ensisijaisesti alueellista politiikkaa ja sen täytyy jatkossakin olla alueellista politiikkaa. Muutoin pilataan koko kohesiopolitiikan perusluonne. Sitten Lissabonin sopimus. Siinä eksplisiittisesti otetaan mukaan alueellinen politiikka, alueellinen yhteiskuuluvuus EUn politiikkoihin. Kohesiopolitiikassa täytyy jatkossakin tukea työllisyyttä ja sosiaalista kehitystä alueilla, jotka ovat kehityksestä jäljessä. Ja ehkä tällä Lissabonisoimisella voitaisiin saavuttaa myös muita tavoitteita ja tässä voidaan käyttää muita rahoitus- ja poliittisia välineitä. Kolmanneksi, kohesiopolitiikan täytyy jatkussakin käyttää sellaisia voimavaroja jo, tai rahavaroja, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin tällä rahoituskaudella. Varat täytyy jakaa sen perusteella, mitä tähän asti on suunniteltu. Jos johonkin jäsenvaltioon varat keskittyvät, se pilaa tavoitteet ja on saatava lisäarvoa ja on tuotettava positiivisia tuloksia niillä alueilla, jotka ovat eniten kehityksestä jäljessä. Kuten pääjohtaja aikaisemmin sanoi, täytyy voida yksinkertaistaa myös menettelyä ja täytyy ensisijaistaa tämän hallintaa kansallisella tasolla. Lisäksi täytyy kiinnittää huomiota varojen käytön valvontaan. Eh, eh, Nyt haluaisin antaa herra Berentille, Euroopan parlamentin jäsenille, puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Olen hyvin iloinen siitä, että kaikki olemme yhtä mieltä tavoitteesta siitä, että kestävä, dynaaminen politiikka kohesioalalla on tarpeen myös vuoden 2013 jälkeen. Ja juuri nyt tällä aluepolitiikan ohjelmakaudella meillä on erittäin suuri budjettiosuus, 44 prosenttia kaikkina vuosikymmeninä tätä ennen kyseessä oli maatalous. Ja aluepoliittisen valiokunnan varapuheenjohtajana voin todeta, että Euroopan parlamentti on tehnyt kovasti saadakseen painopisteen siirtymään kohti voimakkaampaa panostusta aluepolitiikkaan. Myös neljässä kohesiokertomuksessa on todettu, että alueelliset ja alueiden väliset epätasa arvoisuudet Euroopan unionissa ovat huomattavasti voimakkaampia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Japanissa. 14 uutta jäsenvaltiota, niiden tulo Euroopan unionin yhtä aikaa on tietenkin vaikuttanut tila, tilastoihin, mutta tämäkin huomioon ottaen kyllä erot ovat valtavat e, elämänlaadussa, taloudessa, työllisyydessä ja niin edelleen pääjohtaja, olette aivan oikeassa siinä, että uudet haasteet, jotka meitä odottavat vuoden 2013 jälkeen, ovat polttavampia kuin aiemmat. Ja nämä haasteet ovat todella, todella merkittäviä. Esimerkiksi väestön keskittyminen kaupunkialueille, eh, mikä johtaa liikenneverkkojen krooniseen tukeutumiseen, demografinen muutos, väestökehitys, joka heijastuu siinä, että väestö ikääntyy, siirtolaisvirrat, globalisaation jatkuminen, maataloustuotteiden kysyntä, ilmastonmuutos, tiettyjen alueiden altistuminen luonnon katastrofeille ja niin edelleen. Myös juuri kohesiopolitiikassa meidän on annettava vastauksia näihin uusiin haasteisiin ja aluekehitys aivan uuden ulottuvuuden tätä kautta ja rakennepoliittiset toimet on säilytettävä välttämättä vuoden 2013 jälkeen niitä on lisättävä. Niin, ja painopiste ei saa ei saa korostaa tätä yksin omaan olla uusissa jäsenvaltioissa, sillä nämä haasteet koskevat myös 15 vanhaa jäsenvaltiota, ovat erittäin suuria haasteita myös näille. Siksi tarvitaan laaja lähestymistapa Lissabonin strategiaa huomioon ottaen. Ja hyvät naiset ja herrat, kaikki ehdotukset, se, että että tulevaisuudessa tuettaisiin vain tavoite yksi alueita ja tavoite kaksi alueita jätettäisiin huomiota. Tämä ei käy. Samoin meidän on torjuttava kaikki yritykset uudelleen kansallista kohesiopolitiikkaa. Kiitos. Yes, uh, thank you very much. I, I, I don't know if... Kiitoksia paljon. En tiedä, huomasitteko, että keskustelussa meillä on vielä nimi uudet jäsenvaltiot. Siinähän on mielenkiintoista, mikä on uusi ja mikä on vanha jäsenvaltio ja miten kauan ollaan esimerkiksi puolesta uusia. No, katsotaan. Joka tapauksessa nyt haluaisin pyytää yhtä kansallisen parlamentin jäsentä uudesta jäsenvaltiosta, Rova Luterilaisluoskerska. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, dotychczas... Kiitoksia Tähän asti on käsitelty aika yleisiä teemoja. Haluaisin käsitellä aihetta, joka liittyy yhteen osa-alueeseen. Tämä on ihmisresurssien kehittäminen. Postkommunistisissa maissa olemme kokeneet, miten vaikea ja hyvin vaativa, paljon aikaa vaativa, on tämmöinen ajatustapojen muuttaminen. Minun maassani on meneillään reformi, koulutusreformi korkeakoulutuksessa jonka piti vahventaa yhteiskuntamme kilpailukykyä työmarkkinoilla, parantaa liikkuvuutta yhteiskunnassa ei pelkästään rajojen ulkopuolella, vaan myös rajojen sisällä. Innovaatioaktiivisuutta piti parantaa, tai kuten pääosastonjohtaja puhui, niin kehittää paikallisia aloitteita – Näihin muutoksiin tarvitaan sekä teknistä infrastruktuuria sekä yhteiskunnallista infrastruktuuria. Sosiaalista infrastruktuuria ja sen rakentaminen on yhtä kallista kuin autoteiden rakentaminen. Jos Eurooppa haluaa olla maailmalla kilpailukykyinen, niin tulevan kohesiopolitiikan täytyy panostaa yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja ihmisten kehittämiseen, ihmispäivän kehittämiseen. Nobelin palkinnot teknisillä ja lääketieteen alueella usein saavat amerikkalaiset vuodesta vuoteen ja tähän pitäisi päästä eurooppalaisesti mukaan. Kun näkee, että miten tässä ihmispääomassa on epäonnistuttu, niin esimerkiksi nämä finanssipankkiiripiirit tässä mielessä, jotka ovat tähän talouskriisiin johtaneet, ehkäpä tärkein siinä on, että kehitetään yhteiskuntaa, koska yhteiskunnallinen viisuus voi johtaa menestykseen ja kehitykseen maissamme. Kiitoksia. Bardzo dziękuję. Pani poseł. Kiitoksia. Ja sitten Evgeni Jonasov Espanjasta, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella Euroopan parlamenttia tästä aloitteesta järjestää keskustelumme Tämä on erittäin tärkeä keskustelu ja todella ajankohtainen. Haluaisin kertoa teille Espanjan tilanteesta. Espanjan parlamentissa ollaan erittäin huolestuneita kohesiopolitiikan tulevaisuudesta, sosiaalisen kohesion tulevaisuudesta Euroopassa, erityisesti tämän kriisin vuoksi, kriisin, jonka aikoja nyt elämme. Eihän voida kieltää että on ollut erittäin huolestuttavia oireita protektionismista talouden alalla. Ja tämä ei ole yhteen sopivaa kohesiopolitiikan tavoitteiden kanssa. Protektionismi talouden alalla pelaa täysin kohesiopolitiikan tavoitteita vastaan. Ja Ensiksi haluaisin todeta, että meille Espanjan parlamentin jäsenten suurelle enemmistölle Euroopan rakennustyössä kohesiopolitiikka on äärimmäisen tärkeä avainväline. Tämä kriisi osoittaa, että ajatus siitä, että uusi strategia ja uusi kohesiopolitiikan yhdistettävä entistä paremmin rakenneuudistuksiin, joita koko Euroopan unioni kaipaa ja tarvitsee. Ja todella näiden rakenneuudistusten on oltava Lissabonin strategian hengen mukaisia. Haluamme luoda suuren taloudellisesti ja sosiaalisesti dynaamisen talousalue. Kolmas seikka, jonka halusin lyhyesti ottaa niin siinä on seuraava. Minä uskon, että on muiden seikkojen lisäksi otettava huomioon, että aikana vuoden 2013 jälkeen tulisi ottaa huomioon myös seuraavat seikat, joiden mielestäni tulisi olla tärkeitä painopistealueita. Ensinnäkin väestökehitykseen liittyvä ongelma. Epätasapaino on aika suurta. Ensinnäkin järjestäytymättömät siirtolaisvirrat ja toisaalta sitten taas väestön ikääntyminen, joka on aika eri asteista unionin eri osissa. Toiseksi työllisyys, työttömyysongelma, joka johtaa sosiaaliseen epäjärjestykseen ja näin ollen meillä on suuri tarve uuden aikaistaan modernisoida työmarkkinoitamme. Ja kolmanneksi katson, että sosiaalinen yhteen yhteenkuuluvuus liittyy läheisesti alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Meidän tulee parantaa esimerkiksi väestön liikkuvuutta ja ylipäätään yhteyksiä eri tasoilla. Lopuksi toteaisin, että tämän uuden strategian, jota tässä nyt valmistellaan, sen valmistelutyössä tulisi ottaa huomioon se, että tässä ollaan hyvin riippuvaisia kansallisen kohesiopolitiikan sekä eurooppalaisen politiikan koordinoimisesta. Minä olen sitä mieltä, että tässä on aika paljon epäjohdonmukaisuutta, eikä kohesiorahasto ole mikään pohjaton kirstu, josta voi lappaa rahaa niin paljon kuin ikinä vaan. Eli meillä on merkittävä haaste. Kiitos. Euh, Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Euroopan parlamentin jäselle Abouaz Gelekille Ranskasta. Oui, <coughs> merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että tämä keskustelu on, tulee aivan oikeaan aikaan. Ja en voi liioin korostaa sitä, miten tärkeänä valiokunta pitää tätä kohesiopolitiikkaa Euroopan kannalta. Ehkä voisin kuitenkin korostaa sitä, että kriisi, jossa nyt elämme, kyseenalaistaa yleisellä tasolla sen, mitä aikaisemmin on pidetty viitekohtina ja ohjeviivoina. Muun muassa talouden alalla me tällä hetkellä todella sosiaalisella tasolla kärsimme kriisistä todella paljon tällä hetkellä. Myöskin alueellisesti nämä seikat tuntuvat hyvin voimakkaasti tällä hetkellä. Mutta tämä johtaa siihen, että meidän täytyy uudelleen tarkastella aluepolitiikkaa ja kohesiopolitiikkaa. Haluaisin hieman viitata siihen, mitä Ruotsin kollega sanoi keskustelun sävyä pitää hieman muuttaa, koska tällä hetkellä nyt vaan korostetaan kilpailukykyä, pyritään vähentämään veroja ja lisäämään kilpailukykyä. Minä uskon, että se ei ehkä ihan riitä. Jotta me voisimme todella vastata näihin edessä oleviin haasteisiin, niin meidän täytyy mukautua tilanteeseen. On totta, että tilanne aikaisemmin on ollut hankala. Me olemme valiokunnassa sen esiin tuoneet. Lähentyminen on melko hyvin onnistunut Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, olipa sitten kyse niin sanotusti uusista tai vanhoista jäsenvaltioista, mutta samalla on ollut väärinkäytöksiä aluetasolla ja alueiden sisällä enemmän joissakin valtioissa kuin toisissa. Ja näin ollen me olemme vahvistaneet sen ajatuksen, että tarvitaan todellista voimakasta kohesiopolitiikkaa eu tasolla. Ei saa liikaa kansallistaa uudelleen tätä politiikkaa. Riittää, kun katsoo, millaisia ongelmia kansallisilla toimintaohjelmilla tällä hetkellä on, noilla ohjelmilla, joilla pyritään vastaamaan tähän tämänhetkiseen kriisiin. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että se onnistuu. Haluaisin myös korostaa asiaa, jota, josta on paljon keskusteltu valiokunnassa ja myöskin Euroopan komission pääjohtajan kanssa. Ja tärkeä seikka on tietysti Lissabonin sopimus. Me odotamme kärsimättömänä Lissabonin sopimusta, koska kohesiopolitiikka vahvistetaan niin eu tasolla. Myöskin Lissabonin strategia joka pyritään saamaan jollakin tavalla samaan linjaan kohesiopolitiikan kanssa, mutta tämä on erittäin vaikea tehtävä. Tämä saattaisi johtaa siihen, että eurooppalaiset ajautuisivat vieläkin kauemmas Euroopan unionista, joka kuitenkin ensisijaisesti heille kuuluu. Nämä kysymykset 2013 mennessä tulevat voimakkaasti esille. Minä en silloin täällä enää ole, mutta silti me suhtaudumme intohimoisesti kohesiopolitiikkaan, joka mielestämme on EUn tulevaisuuden kannalta ensisijaisen tärkeä asia, jotta voimme vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Näistä haasteista on puhuttu, niitä ei käy kieltäminen. Ja näin ollen mielestäni meidän täytyy olla valmiita Lissabonin sopimukseen. Kun kohesiopolitiikka kerran on EUn ensisijaisia tavoitteita, niin ensinnäkin eh, pääjohtaja komission valkoinen kirja, jota nyt käsitellään, sen pitäisi olla heti käytössä 2013 vuoden ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja tuohon määräaikaan mennessä täytyy olla myös talousarvion osalta valmis. Ja haluaisin aivan lopuksi todeta, että Euroopan unioni on osoittanut, että se voi toimia johtavana niin tärkeissä asioissa kuin ilmastokysymyksissä. Ja Euroopan unionin täytyisi myöskin osoittaa samanlaista johtavuutta alueiden kehityksen alueiden tasa-arvoisuuden suhteen. Jos me emme tähän pysty, niin silloin muut suuret alueelliset valtioryhmät maailmassa ohittavat meidät ja Tämä aiheuttaa Euroopan unionille suuria ongelmia ja se saattaisi jopa johtaa siihen, että egoismin takia Euroopan unioni hajautuu metropoleihin, köyhiin ja rikkaisiin alueisiin, kaukaisiin alueisiin ja keskeisiin alueisiin. Ja tämän takia meidän täytyy valmistautua 2013 vuoden määräaikaan. Now I would like to give the floor to... Nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustajalle Liettuan parlamentin edustajalle, Seimasin edustajalle, herra Kurpu Vesas. Anteeksi, jos päätän sen virheen. Ačiū labai. Yes, thank you. E, ačiū labai, gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami e, Visu... Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, aivan ensiksi haluan kiittää kutsusta tähän kokoukseen. Äh, olen hyvin iloinen siitä, että voimme keskustella avoimesti täällä Euroopan parlamentissa. Koesiopolitiikka on erittäin tärkeää politiikkaa, siksi meidän on keskusteltava myös sen tulevaisuudesta. Kansallinen politiikka ja eurooppalainen ää, äh, kohesiopolitiikka toimivat hyvin yhdessä. Ja juuri Liettuassa olemme erittäin tyytyväisiä näin alueellisia eroja on päästy purkamaan niin sosiaalialalla kuin taloudenkin alalla. Euroopan aluepolitiikka 2007-2013 Liettuassa pyrkii mm, menestykseen sitä kautta, että kilpailutamme hankkeita olemme luopuneet hankkeiden kilpailuttamisesta ja me luomme todella innovatiivisia järjestelmiä. Myöhemmin järjestelmämme ehkä muuttuu hallintouudistuksen vuoksi. Kohesiopolitiikan tärkeä tavoite on alueellisten erojen poistaminen ja heikoiten kehittyvät, kehittyneet alueet tulisi mielestämme pitää edelleen keskiössä BKT per asukas tulee edelleen pitää tärkeimpänä mittarina. Kohesiopolitiikka on hyvin tärkeä solidaarisuusväline jäsenvaltioiden välillä. Konvergenssi, alueellinen kilpailukyky, työllisyys, alueellinen yhteistyö, nämä pitäisi jatkossakin pitää painopisteenä niin kuin tähänkin asti. Väestö, kehitys, siirtolaisvirrat, ilmastonmuutos, energiahuolto. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin on annettava eurooppalaisia vastauksia. Ja uusien haasteiden ei kuitenkaan tule varjostaa kohesiopolitiikan vanhoja tavoitteita ja niitä vesittää. Lissabonin, Lissabonin strategia on hyvin tärkeä, mutta haluamme muistuttaa, että tilanteet jäsenvaltiossa ovat hyvin erilaisia. Liettua on 2007-2013 aika välillä varannut yli puolet rakennerahoista Lissabonin tavoitteiden toteuttamiseen äh, esimerkiksi koulutuksen, terveydenhuollon ja muilla tärkeillä aloilla, mutta näitä rahoja tulee myös muualta. 2008 syksyn vihreässä kirjassa komissio korosti julkisten palveluiden äh, tarjoamista kansalaisille. Ja me katsomme, että rakenteita voidaan yksinkertaistaa, esimerkiksi hallintoa ja tarkastuksia keventämällä suhteellisuusperiaatetta tulisi tässä mielestämme noudattaa. Samoin eh, vaikutusarviot ovat hyvin tärkeitä. Katsomme, että eh, rakennetoimien tulisi eh, kohdistua paremmin tavoitteisiin ja tavoitteiden tulisi olla selkeitä. Rakenne, rahastojen käyttö käyttöä tulisi helpottaa. Jos saadut, jos saadut tulokset ovat hyviä, mutta työtä on hyvin paljon vielä tehtävänä. Kiitos. Yes, uh, thank you. And now... Kiitoksia. Ja nyt Rouva Pimenta Portugalista taitaa olla nyt. Menikö oikein? Teillä on puheenvuoro. Obri. Obrigado, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. On eh, ilo olla täällä kanssanne ja haluaisin eh, todeta, että olemme täysin vakuuttuneita siitä, että Euroopan unionin kohesiopolitiikka on todellinen kulma, kivi koko yhdentymispolitiikassa ja siitä syystä eh, se on äärimmäisen keskeinen alueiden kehityserojen poistamisessa. Eihän tätä työtä tietenkään voida päättää vuonna 2013. Me tiedämme, että euroskeptikot ovat hyvin usein viitanneet alueiden välisiin eroihin ja valitettavasti kohesio, tai kohesiopolitiikka on sellainen, että juuri se lisää Euroopan unionin merkitystä kansalaisten silmissä ja heidän hyväksyntänsä ja juuri siksikin meidän on jatkossakin kehityseroja kurottava umpeen tämän politiikan kautta. Tiedämme, että on alueita, jotka siirtyvät tavoite yksi alueesta tavoite kaksi alueiksi, mutta nyt ö, kriisi on kuitenkin tosiasia ja näilläkin alueilla kehitys on pysähtynyt ja BKT jälleen laskenut ja haasteet ja vaikeudet ovat todella merkittäviä maailmanlaajuisen suhdanteen ollessa, mikä on. Alueet, jotkut alueet tarvitsevat enemmän infrastruktuuriinvestointeja kuin toiset, mutta Kaikille on selvää, että alueista on tehtävä kilpailukykyisiä. Meidän on oltava sijoitettava innovaatioihin ja ylipäätään Lissabonin tavoitteisiin. Ja tämä, tämä täytyy tehdä ottaen huomioon kestävä kehitys koko planeetallamme. Talouden, talouden toimissamme meidän täytyy muistaa kunnioittaa rakentaa tätä yhteistä planeettaamme. Sitten sananen kansallisesta politiikasta ja EU-politiikasta oikein hyvin täällä pääjohtaja jo totesi, että on otettava huomioon myös uusia välineitä, kuten riskipääoma ja todella kohdistettava kaikki voimat yhteen. Ja kaikki Kaikkihan me etsimme samaa asiaa, kaikki etsimme onnellisuutta ja harmonista kehitystä. Pääjohtaja puhui tästä rakenneuudistuspaketista, joka vaatii byrokratian purkamista ja keventämistä. Me tiedämme, että Euroopan unionin rakenteet ovat kansalaisten silmissä byrokraattisia ja meidän täytyy olla innovatiivisia, nopeita, joustavia näinä aikoina. Minulla on perustelusti toiveita siitä, että esimerkiksi kohesiopolitiikan hakuprosesseja tai ohjelmien hakuprosesseja tullaan yksinkertaistamaan ja helpottamaan, emmekä myöskään voi unohtaa tehokkuutta ja avoimuutta kohesiopolitiikassa, koska näin, jos asiat tehdään ki- kiireellisesti, eh, ei se välttämättä tarkoita, että asiat tehdään huonosti, jos ne on valmisteltu hyvin. Ja on tärkeää, että me unohda sitä, että avoimuus on äärimmäisen keskeinen asia ja meidän täytyy todella pyrkiä avoimuuden lisäämiseen ja byrokratian vähentämiseen. Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Ja olen myös täysin vakuuttunut siitä, että hyvän kohesiopolitiikan puute voisi vaarantaa koko unionin olemassaolon. Kiitos. Kiitoksia. entisen haluaisin puheenvuoron herra Van Nistelrooille. Hän on Euroopan parlamentin jäsen. Voorzitter, dank u wel. Kiitos puheenjohtaja. On oikein hyvä, että meillä on tilaisuus katsoa, mihin on päästy nyt, kun lainsäädäntökautemme on tulossa päätöksen. Paljon keskustelua tietenkin käydään myös kansallisissa parlamenteissa. Keskustel- on keskusteltu paljon muusta kuin sisällöstä ja Euroopan unionin toiminta on aina seitsemänvuotiskausiin sidottua, mutta nyt todella täytyy katsoa tulevaisuuden haasteita. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy uudistaa politiikkaamme. Ja puheenjohtaja sanoi oikein hyvin, että esimerkiksi tavoite kaksi aluekysymys on erittäin ajankohtainen. Euroopan unioni ei voi yhtäältä toimia niin, että talousarviota on lisätty jopa kaksinkertaistettu ja halutaan antaa rahaa tutkimukseen ja kehitykseen, mutta silti täällä ei olisi mitään yhteyttä aluepolitiikkaan. Kun puhutaan kilpailukyvystä, alueiden kilpailukyvystä globaalissa maailmassa, niin tietenkin alueiden tilanne on vahvistunut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Ja nyt meidän täytyy muistaa esimerkiksi tällaiset huippuyksiköt. Kyllä niidenkin rahoitusta täytyy lisätä varmaan tullaankin lisäämään, mutta meidän täytyy muistaa, että alueelliset klusterit ovat erittäin tärkeä asia. Tämä liittyy alueelliseen kohesioon ja yhtäältä sanon kyllä, keskittymistä tulee tapahtumaan ja en minä sitä vastusta varmasti sitä tulee. Ja tämän lisäksi yhteispeli alueiden välillä Euroopassa näinä uusina aikoina, kun kaikki etenee niin nopeasti, on hyvin keskeistä. Ja aivan oikein täällä edustajat ovat todenneet, että meidän täytyy muotoilla uusia vastauksia. Tässä mielessä pidän hyvänä sitä, että te kansallisissa parlamenteissa käytte keskustelua nyt, ettekä odota siihen, sitä, että viides kohesiokertomus saadaan ja ehdotus rahoituspuitteeksi On hyvä, että visioita luodaan nyt parlamentaarisella tasolla. Siksi tämä keskustelu on oikein paikallaan juuri nyt. Sitten vielä yksi tärkeä asia Euroopan parlamentissa meillä on poliittisia ryhmiä. Minä olen kansanpuolueen edustaja ja me olemme ajatelleet juuri näitä ydinkysymyksiä viime vuosien ajan. Haluamme yhtä eurooppalaista politiikkaa, konvergenssin jatkamista, mutta myös uusia vastauksia tavoite kaksi kysymykseen. Meidän on oltava innovatiivisia, luovia ja kansallisissa parlamenteissa keskustelua on myös jatkettava. Ja sitten äh, vielä alueiden välinen äh, toiminta. Siihen, siihen on ehdottomasti kiinnitettävä enemmän huomiota. Se on jäänyt talousarviossa syrjään ja se on virhe ulkorajojen, mutta myös esimerkiksi muiden alueiden, kuten vaikkapa Itämeren alueen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, koska kansallisvaltiot ovat kertakaikkiaan liian pieniä äh, esimerkiksi kun puhutaan äh, ekologisesta laadusta, jota halutaan tarjota, äh, ajatellaan Tonavan aluetta vaikkapa tai muita yhteenkuuluvia alueita. Meidän täytyy unohtaa rajat ja toimia rajat ylittävällä tavalla. Tämä voi olla uusi lähestymistapaamme. Niin, meillä on tästä tosiaan kirja, se on neljällä kielellä käytettävissänne. Ottakaa se ihmeessä mukaan sieltä näitä ehdotuksiamme. Kiitos. Yes, thank you very much. Now I'd like to give the floor to me. Kiitoksia. Sitten herra Talasinos Kreikan parlamentista. Teillä on puheenvuoro. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluaisin korostaa tämän kokouksen merkitystä, koska kohesiopolitiikka on hyvin tärkeä kysymys koko Euroopan unionin kannalta. Ja tämä koko asia vaikuttaa kansallisella, kansainvälisellä ja alueellisella tasolla. EUn kohesiopolitiikalla on nyt selkeä sisältö ja siitä on tullut ihan itsenäinen pilari. Se liittyy hyvin läheisesti muihin EUn politiikkoihin ja mielestäni tämän politiikan merkitystä pitäisi korostaa niin, että tuodaan selvästi ilmi alueiden väliset erot. Tilanne pahenee kansainvälisen kriisin vuoksi ja tämä myös vääristää kansainvälistä kilpailua. Hyvät kollegat, minä olen sitä mieltä, että vuoristoalueet ja kaukaiset alueet ansaitsisivat erityishuomiota, koska niiden ongelma, jotta niiden ongelmat voitaisiin ratkaista. Näillä alueilla on merkittäviä ongelmia tällä hetkellä ja kaikki tietävät sen, että on alueita Kreikassa, kuten oma alueeni, jotka sijaitsevat kaukana ja jotka sijaitsevat vuoristossa. Ja Kreikassa ja varmaankin muissakin maissa on nähty yrityksiä jotta pyrittäisiin integroimaan paremmin alueet, lisättäisiin alueellista yhteenkuuluvuutta niin, että olisi EUn tason saaria koskeva politiikka. On aivan selvää, että kohesiopolitiikkaa täytyy vahvistaa ja se olisi hyvä ajatus. Myös se, että enemmän kiinnitettäisiin huomiota alueiden välisiin eroihin taloudessa, kiinnitettäisiin myös ympäristöasioihin huomiota enemmän ja otettaisiin alueellinen ulottuvuus kaikissa näissä asioissa paremmin mukaan ja huomioitaisiin, minkälaisia epäsuotuisia olosuhteita saarilla tai vuoristoissa on, miten muun muassa laiton maahanmuutto saaristoalueilla vaikuttaa. Ja pitäisi myös pyrkiä varmistamaan se, että tämän politiikan myönteiset vaikutukset vaikuttavat kaikilla alueilla. Tämä politiikka vaikuttaa EU-kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja meidän täytyy myös varmistaa, että tätä politiikkaa täytäntöön pannaan oikein. Ja nyt puheenvuoro edustajalle Puolan senaatista. Ja puheenvuoro saa herra Orto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta osallistua tähän hyvin tärkeään keskusteluun. Valiokunnan aktiivisuus on hyvin olennaista tällä osa-alueella. Kun keskustellaan tulevasta koisepolitiikasta, niin täytyy ottaa huomioon nykyinen taloustilanne. Mutta täytyy myös muistaa, että mistä ajasta tulevaisuudessa keskustelemme ja pitäisi eräänlainen prognoosi tehdä odottavasta tilanteesta 2013 vuoden jälkeen. Ehkä pääsemme tästä talouskriisistäkin Saadaanko tarvittava energiaturvallisuus aivaan, aikaan kriisin jälkeen on ehkä syventyneitä kehityseroja ja muitakin tilanteita. Tämä ennuste olisi varmaankin tarpeellinen, kun arvioidaan tätä tulevaisuuden tilannetta. Tietysti talouskriisi on ongelma, mutta samaan aikaan, sillä sen vaikutus kohdallisuuspolitiikkaan on sekä haaste että mahdollisuus, että voidaan korjata suuntaa tai tavoitteita sen politiikassa. Nämä keskustelut, joita käymme kansallisissa parlamenteissa ja näissä eri kokouksissa ja elimissä, niin se osoittaa, että kohdallisuuspolitiikkaa täytyy jatkaa. Tämä tulee esille myös komission lausuntokierroksesta ja kuulumisista. Nämä korjaukset vaativat tavoitteita, periaatteita ja sitten toimeenpanosuunnitelmaa ja järjestelmää myös. Ensimmäinen askeleen pitäisi varmaankin olla se, että määritellään tavoitteet, poliittiset prioriteetit kehityksessä ja muistaen niin, että täytyy keskittyä rajoitettuun määrään näitä tavoitteita tai prioriteetteja. Mielestäni Kohesiopolitiikan pitäisi olla pääväline siinä, kun realisoidaan kehitystavoitteita koko yhteisössä ja jolla vastataan globaaleihin haasteisiin, jolla pyritään pienentämään eroja alueiden välillä, köyhien ja rikkaiden alueiden välillä. Ja tämän solidaarisuuden pitäisi vielä voittaa edelleen, että voitaisiin toteuttaa sitä, että näitä erityisiä kehitysohjelmia jatketaan – erityisesti viidelle kaikkein huonoten kehittyneelle alueelle Puolassa ja tietysti politiikan pitäisi sitä pitäisi pitää tällaisena horitosantaalisena politi- politiikkana, joka integroi kaikkia kehitystoimia. Jos lähdemme siitä oletuksesta, että sen pitäisi yhdistää näitä kehitystoimia, niin pitäisi pyrkiä siihen, että rajoitet rajoitettaisiin rahastojen määrää, ehkäpä ääritapauksessa jopa poistaa tämä ero rahastoihin. Keskustella siitä, että voidaan yhdistää alueita tähän kohesiopolitiikkaan. Kaikki muistamme, miltä näyttää ohjelmointi, miltä näyttää demarkaatiolinjojen rajalinjojen asetantaneuvotteluissa neuvotteluissa miten yhtenäiset tavoitteet ovat ja toiminta eri ohjelmissa. Tämä kaikki vie hyvin paljon aikaa. Tämä ohjelmointineuvottelut ja tämä kaiken hallintaprosessi ja seuranta. Tämä energia, niin se voitaisiin suunnata ehkäpä tehokkaamminkin. Varmaankin on hyvä, että emme keskustele tänään rahoituksesta, siis määrärahojen suuruudesta, jota tähän politiikkaan ohjataan keskustelun tavoitteista ja prioriteeteista, ja se on hyvä, mutta mielestäni eh, kyllä tarve tulevaisuudessa tulee olemaan vähintään se, mikä tällä hetkellä on. Mutta se tietysti pitää sopeuttaa kuhunkin alueeseen josta puhutaan kullakin hetkellä. Ja miten tämä tehokkuus ja vaikuttava sitten määritelmään, mikä se määrittelee, mikä määrittelee sen menestyksen ja mitä kaikkia indikaattoreita tässä voidaan käyttää. Ja varmaankin ei pitäisi rajoittautua pelkästään taloudellisiin tekijöihin, indikaattoreihin, vaan myös demograafisiin indikaattoreihin, yhteiskunnallisiin, koulutuksellisiin, ympäristötekijöihin liittyviin tai myös alueellisiin. Kiitoksia. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Kiitoksia, herra senaattori, ja nyt pyytäisin sitten, että Euroopan parlamentin jäsen Herra Janowski myöskin puolesta pitäisi puheenvuoron. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. On hyvin hyödyllinen ja mielenkiintoinen keskustelu tämä. Kriisi tässä tulee esille koko ajan tämä sana. Mielestäni meidän pitäisi, ei pitäisi toimia paniikissa eikä kaoottisesti, vaan järkevästi, niin kuin tällainen lentäjä pystyi hyvin jännittävässä tilanteessa laskeutumaan tähän Hudsonjokeen ja sitten pelastamaan kaikki matkustajat. Jos tätä kriisisanaa toistamme, niin aiheutamme hyvin paljon tällaista rauhoittomuutta kansalaisten keskuuteen. Minä käsittelen myös pääjohtaja Anerin eh, alustusta. Oli hyvä, mitä te puhuitte, mutta lisäisin yhden tavoitteen, joka näköpiiristämme häviää. Tämä on juomavesi, siitä pitäisi muistaa, erityisesti tulevaisuudessa. Ennen kuin vastaamme tähän kysymykseen tulevaisuudesta äh, kohesiopolitiikan toimissa, niin meidän pitäisi ottaa huomioon sen, että mitkä ovat tulokset tässä politiikassa tähän asti olleet, ja se kannattaisi. Erityisesti nyt ennen vaaleja, että kansalaiset EU-ssa saisivat tällaisen avoimen ja yksinkertaisella kielellä kirjoitetun tai lähetetyn viestin, että mitä miten näitä määrärahoja on käytetty. Mielestäni niitä on käytetty hyvin. Voitaisiin sanoa, että suhteellisen vähällä olemme tehneet suhteellisen paljon. Katsotaan vaikka, että koko EUn budjetti, se on ehkä yksi prosentti BKTstä. Eli 100 euroa kun on, niin ja siitä annetaan yksi euro yhteisiin toimiin, ja siinä mielessä, jos rajoitetaan näitä määrärahoja, joista jotkut ovat, joista jotkut ovat puhuneet, mielestäni se olisi suuri virhe. Ei ole myöskään ristiriitaa sen välillä, että kehitetään infrastruktuuria ja innova, innovatiivisuuden välillä. Tämän infrastruktuurin pitää olla innova, innovatiivista. Ottaa huomioon ympäristönäkökohdat, ottaen huomioon energianäkökohdat ja niin edelleen. Mutta kohesio minulle, se pitäisi suunnata ennen kaikkea siihen, että kansalaiset kaikissa jäsenvaltioissa, ja heitähän on 500 miljoonaa melkein, että heillä olisi mahdollisuuksien yhtäläisyys. Ja siihen me pyrimme. Että miten pääsee koulutukseen, elinehdot, terveyteen, huoltopalvelut ja niin edelleen. Nyt nämä erot alueiden välillä nykyään näissä, indika- näissä indikaattoreissa, kuten mainitin BKT per asukas, niin kymmenen kertaa ovat, eh, kymmenen kertaa ovat erot rikkaimpien ja köympien välillä. Tämä on se mittakaavan toimissamme. Eli tasoittamista ja saman aikaan tukekaamme niitä, jotka ovat innovatiivisia, jotka ovat tämän eh, kehityksen vetureita. Tässä ei ole ristiriitaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Espanjan parlamentin edustajalle, joka on Rova Meritzel Batet. Teillä puheenvuoro. Presidente. Sorry. Si el nombre es... Kiitos puheenjohtaja. Juu, tämä nimi on hankala jopa meillä kotipuolessa, eli saatte anteeksi. Haluaisin onnitella Euroopan parlamenttia tästä aloitteesta ja käyttää tilaisuutta hyväkseni, innostaakseni puheenjohtajavaltio Tsekkiä järjestämään seminaareja tästä aiheesta ja aiheista, jotka liittyvät sen prioriteetteihin tältä alueelta. Kiinnittäisin huomiota siihen, mitä täällä sanottiin aiemmin, kun korostettiin, että kaikki tulevaisuuden ongelmat, sosiaalinen syrjäytyminen, väestökehitys, siirtolaisvirrat ilmastonmuutos, energiakysymykset, kaikki nämä heijastuvat kohesiopolitiikkaan. Mielestäni tulisi pitää mielessä, että kohesiopolitiikka voi ja sen tulee vastata näihin tulevaisuuden haasteisiin, koska pitkälti tämä riippuu siitä, miten me määrittelemme nämä julkiset politiikat, siis muutkin politiikan alat kuin kohesiopolitiikan mutta kyse on hyvin paljon kohesiopolitiikan määrittelystä ja siitä, mitä prioriteetteja asetamme. Ja tästä sitten riippuu se, että kuinka hyvin voimme hallita näitä tulevaisuuden haasteita. Nämä merkittävät haasteet niillä on äh, kansallisuus ja maiden rajat ylittävä luonne, alueiden rajat ylittävä luonne, niiden luonne ylittää jopa Euroopan rajat. Joka tapauksessa nämä haasteet ovat valtioiden välisiä ja siksi meidän tulisi katsoa, minkälaisia ratkaisuja ja minkälaisen panoksen voimme antaa – kohesiopolitiikan suunnittelussa, voidaksemme vastata todella tähän koko vyyhtiin. Ja yksin jäsenvaltiot tähän eivät pysty. Euroopan unionin yhteistyötä tarvitaan, yhteistyötä kaikkien julkisten hallintojen välillä, kaikilla tasoilla, Eurooppa, jäsenvaltiot, alueet, jopa paikallistaso tässä tapauksessa. Tämä on aivan välttämätöntä ja hyvin, hyvin tärkeää. Ja aivan ilmeistä on myös se, että tarvitaan eri politiikan alojen koordinaatiota. Kohesiopolitiikka on yhdistettävä kaikkiin muihin politiikan aloihin, jotka niin yhteisön kuin valtionkin tasolla tulevat kysymykseen. Uudelleen kansallistaminen, ja tässä haluan viitata myös kollega, italaisen kollegan puheenvuoroon. Hän vastusti uudelleen kansallistamista ja itse sanoisin samaa. Se olisi mielestäni merkittävä askel taaksepäin, jos kohesiopolitiikka kansallistettaisiin. Se ei johtaisi yhteiseen menestykseemme, mutta se ei myöskään johtaisi minkään osan menestykseen, joten se, että tässä nyt halutaan suojella omaa ja lähteä protektionismin tielle unohtamalla kaikki muut, niin tämä ei kyllä hyödytä yhtään ketään, kun pyritään pääsemään tämänhetkisestä kriisistä. Eli myöskään näinä kriisin aikoina se ei missään nimessä ole myönteistä, siis että lähdetään protektionismin tielle. Paitsi että se ei ole myönteistä, se kääntyy kaikkia arvojamme vastaan. Tätä kautta hyökätään kaikki kaikkia Euroopan unionin arvoja ja periaatteita vastaan, joihin olemme perustaneet toimintamme ja unionimme kaikkien näiden vuosikymmenten ajan. Euroopan unioni tunnustetaan globaalina toimijana ja tästä syystä on aivan välttämätöntä toimia yhtenä rintamana. Kiitos. And, uh... Kiitos oikein paljon ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Romanian senaatin edustajalle, julkishallinnosta vastaavan valiokunnan edustajalle Filip Petru. Presidente, I am here. Niin, olen täällä. Uh, puheenjohtaja. Kollegii din... Eh, Kiitos oikein paljon. Haluaisin myöskin onnitella aluekehitysvaliokunnan jäseniä Ennen kaikkea kun tiedätte, että vielä kaksi kuukautta sitten olin itsekin tämän valiokunnan jäsen. Ja Euroopan kohesiopolitiikka on todellakin ollut yksi tärkeimmistä aluekehitysvaliokunnan tehtävistä. Euroopan kohesiopolitiikka on väline, jonka avulla voidaan pitää EUn jäsenvaltiot yhdessä. Ja olen aivan varma siitä, että tällainen keskustelu ja yhdistyminen, niin kuin tänään on nähtävissä, olisi, sen olisi oltava yleisempää tulevaisuudessakin. Näin voisimme keskustella kaikista näistä ongelmista. Tulevina kuukausina ja vuosina huomaamme, että helppoa ajat eivät ole, mikään ei tule olemaan yksinkertaista, mutta kansallisilla parlamenteilla on myöskin sanansa sanottavana EUn standardien täytäntöönpanossa kansalliseen lainsäädäntöön. Haluaisinkin muistuttaa teitä keskusteluista, joita aluekehitysvaliokunnassa viime vuonna käytiin keskustelimme kohesiopolitiikan määritelmästä ja sisällöstä. Ja tässä nykyisessä rahoituskriisissä, kuten kollega täällä totesi, meidän täytyy puuttua kriisiin, muuten emme voi tehdä yhtään mitään. Ja haluaisin tehdä muutamia ehdotuksia Romanian sena- senaatin nimissä. kolme ehdotusta. Ensinnäkin se, että ylläpidetään Euroopan sosiaalirahastoa, pidetään sitä yhtenä tärkeimmistä välineistä kohesiopolitiikassa, jotta voittava saataisiin synergiaa ja toimet olisivat täydentäviä ja tehokkaita. Meidän pitäisi myöskin välttää se, että Euroopan sosiaalirahasto siirrettäisiin jonkin muiden rahastojen alaisuuteen. Meidän pitäisi myöskin kehittää yhteisiä yhteistyömekanismeja Euroopan aluekehitysrahaston osalta Euroopan komissiossa. On myöskin tärkeää, että me keskitämme kohesiopolitiikan varat tiettyihin ensisijaisiin tavoitteisiin. Ajattelen tässä eläinlaista teemakohtaista keskittämistä tietyille kehitysaloille. Näin voitaisiin myöskin lisätä työpaikkojen luomista. Ainakin Romanialle on, tämä on hyvin tärkeä ja vaikea asia – ja me olemme yksi EUn rajavaltioista ja kun katsomme, mitä kansainvälisiä muutoksia tapahtuu, niin Romania tulee olemaan vaikeassa paikassa Euroopan unionin itäisten naapurusvaltioiden kanssa. Ja haluaisin mainita sen, että kohesiopolitiikan täytäntöönpanomenettelyjä täytyy ehdottomasti yksinkertaistaa – meidän täytyy entistä enemmän toteuttaa suhteellisuusperiaatetta, hallinta- ja valvontamenettelyjä. Meidän on yksinkertaistettava valtion tukia koskevia sääntöjä, ennen kaikkea kannustimien suhteen, jos ajattelemme vaikkapa ympäristön suojelua tai työntekijöiden ammatillista koulutusta. Myös rakennerahastojen ja kohesiorahastojen täytäntöönpanomenettelyjä on yksinkertaistettava jäsenvaltioissa. Minä tiedän, että näistä aiheista on keskusteltu aluekehitysvaliokunnassa. Ja jälleen kerran ehdottaisin, että tämä aloite kansallisten parlamenttien ja aluekehitysvaliokunnan välisestä kokouksesta on hyvä ja näitä pitäisi tehdä jatkossakin. Aikaa ei tietenkään ole liian paljon jäljellä, koska Euroopan parlamentin vaalit ovat tulossa, mutta sen jälkeen käsittelemme kalenteria. Kiitoksia. Nyt haluaisin, että puheenvuoron pitäisi herra Josef Veres Unkarista. Eurooppa-asioiden valiokunnasta. Teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Olen hieman yllättynyt siitä, jos me toimimme niin kuin aina toimimme, business as usual. Edessämme on kansainvälinen kriisi, ja me keskustelemme muissa valiokunnissa siitä, miten me käytämme nämä varat, jotta voisimme selviytyä kriisistä. Olemmeko me varmoja, että vuonna 2013 eh, olosuhteet ovat sellaiset kuin me ne tällä hetkellä näemme? Minä en usko. Mielestäni meidän pitäisi ajatella hieman pidemmälle ja meidän pitäisi nähdä, että Lissabonin sopimus, jota niin paljon odotamme, saattaisi olla jopa vanhentunut silloin, kun se mahdollisesti voimaan tulee. Ehkä me tarvitsemme myöhemmin toisenlaista yhteistyötä EU:ssa, kun ollaan päästy globaalista kriisistä. Meillä pitää olla alueilla parempaa kapasiteetin luontipolitiikkaa. Meidän täytyy myös hyödyntää tämä luominen, luovuus, sitä täytyy pitää tärkeimpänä asiana. Ja meidän täytyy myös osallistaa alueet niin, että ne pystyvät selviytymään tästä kriisistä ja voivat kehittyä edelleen. Me keskustelemme nyt kohesiopolitiikasta ja minä suhtaudun hyvin epäilevästi siihen, voiko tämä politiikka vastata näihin kysymyksiin. Peruskysymys on se, olemmeko me todella sitä mieltä, että työpaikkojen luominen ja kasvu, joita me pidämme EUn yhteistyön tärkeimpinä tavoitteina, ovatko ne todella arvokkaita yhdessä? Ainakin 90, 1995 2025 puolet työvoimasta riittää ja tämä tarkoittaa että kaikki meidän ponnistelumme pitäisi keskittää tulevaisuuden toimiin, jotta 80 prosenttia väestöstä on töissä. Minä tiedän, että tämä kriisi, jossa nyt elämme, ja meillä ei ole silti vastausta kahteen kysymykseen. Mihin, mikä on tietoon perustuva yhteiskunta. Ja nyt me olemme eläinlaisella siirtymäkaudella. Kun me emme kerran tiedä vastauksia näihin kysymyksiin, niin tähän liittyy myös ongelma, että miten me pidämme kiinni työvoimasta ja arvokkaista työmahdollisuuksista. Me puhumme dynamisaatiosta ja solidaarisuudesta, mutta kuitenkin tärkein asia on se, miten kohesion rahastot voisivat antaa tai keskittää dynamiikkaa muuallekin. Joka tapauksessa tämä on ainakin tavoite, ja meidän pitäisi harkita toimenpiteitä, kun keskustelemme siitä, kuka maksaa enemmän, kuka maksaa vähemmän. Ehkä ei ole kovinkaan kohteliasta ottaa näitä kysymyksiä esille, mutta mielestäni tämä on todellinen poliittinen ongelma ja meidän pitää pohtia tätä. Katsommeko me todella tai uskomme, että EU talousarvio selviää, Euroopan unioni selviää sellaisella talousarviolla, joka on vain prosentti BKTstä. Sen pitäisi olla ainakin kolme kertaa suurempi. Meidän, me emme voi näihin asioihin suhtautua niin kiltisti kuin aikaisemmin. Minä arvostan pääjohtajan kommentteja, mutta on muutama kysymys, joihin pitäisi vastata ei. Pitäisikö nyt ottaa lainaa aluepolitiikan rahoittamiseksi. Jos jonkun sitä lainaa pitäisi ottaa, niin se on EU. EUlla on uskottavuus ja potentiaali sen tekemiseksi. Täytyy olla järjestelmiä, joita rahoitetaan. Ja jos me haluamme viedä tämän asian seuraavalle tasolle, niin meidän pitää kysyä, että kuka sitä lainaa saa ja millä hinnalla, niin kuin tällä hetkellä monet yrittävät tehdä. Lisäksi on kohesiopolitiikan kansallistamiskysymykset ja todellinen kysy- asia on se, että kohesiopolitiikkaa pitäisi toteuttaa EU-tasolla, mutta täytäntöönpanon pitäisi olla paljon joustavampaa. Minä kuitenkin suhtaudun epäilevästi siihen, onko siitä mitään hyötyä, jos se uudelleen kansallistetaan kokonaan? Te puhuitte myöskin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Uskoakseni se on todellinen asia käsiteltäväksi tulevina vuosina. Kuka selviää kriisistä, joka tällä hetkellä on, ja me olemme jo joutuneet uudelleen jakamaan määrärahoja tiettyjen yritysten selviytymismahdollisuuksien tukemiseksi ja on maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä. Ehkä emme aivan samalla tasolla vielä ole pienten ja keskisuurten yritysten tasolla, vaikka me tiedämme, että nämä yritykset tukeamme tarvitsevat. EUn kilpailukyky liittyy hyvin pitkälti siihen, voiko PK-yritykset, voivatko PK-yritykset tulevaisuudessa olla kilpailukykyisiä ja meidän täytyy myös tukea yrittäjyyttä, joka on jatkossa hyvin tärkeä asia. Minä haluaisin myös ottaa esille tietotaidon lisäämisen ja rahoituksen parantamisen. Te puhuitte myöskin keltaisesta kortista, jota kansalliset parlamentit voivat käyttää. Se on tärkeä asia, mutta täytyy kuitenkin, jos, jos vanhalla tavalla keskustelemme, niin siitä ei ole mitään apua. Olen pahoillani tästä sävystä, mutta jos me vain menemme näihin vanhoihin lokeroihin, niin meillä ei ole mahdollisuuksia vuoden 2013 jälkeen. Ehkä tällöin pitäisi enemmänkin kysyä, miten me pärjäämme vuoteen 2013 saakka. Uh, no, no, no. But uh, I will ask later Mr. Later, Anner to react for the, to explain a little bit the problem of credit. Herra Anner voisi näitä luottojärjestelyä vielä selittää, mutta ehkä ei nyt. Nyt haluaisin ottaa puheenvuoron herra Vlasakille, joka on Tsekistä Euroopan parlamentin jäsen. Předsedo, dámy pánové. Kiitos eh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olen seurannut tätä keskustelua kovin tiiviisti ja kaikki se, mitä on sanottu, on aivan totta. Kaikilla alueilla on jonkinlaisia ongelmia ja kaikkien alueiden täytyy omat ongelmansa ratkaista. Näin ollen meidän täytyy analysoida kohesiopolitiikkaa, jotta näemme, miten tehokasta se on ja meidän pitää myöskin keskustella kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tämä politiikka voisi olla omalla paikallaan Euroopan unionin talousarvionkin osalta. EUn talousarviossa tämä tavoite on hyvin tärkeä. Tässä keskustelussa ja olipa sitten kyse alueellisista parlamenteista tai kansallisista parlamenteista, myöskin kuntien ja kaupunkien on näistä asioista keskusteltava. Ja olen oikein tyytyväinen siihen, että useaan otteeseen täällä ja viime perjantaina Prahassa on puhuttu yhteistyöstä ja kumppanuudesta ja siitä, kuinka tehdään töitä yhdessä. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Tsekin puheenjohtajakaudella on voitu joitakin toimenpiteitä toteuttaa niin, että autetaan kaupunkeja selviämään tulevaisuuden ongelmista. On puhuttu European Days-tapahtumasta viime viikolla, ja tänään iltapäivällä pidettiin ensimmäinen konferenssi, jossa käsiteltiin alueiden asioita ja niiden ongelmia. Czech Break Days. Tämä on ensimmäinen kerta, kun alueet saattoivat kokoontua tällaisesta aloitteesta keskustelemaan ja keskustelemaan myöskin alue- ja kohesiopolitiikkojen tulevaisuudesta. Keskusteluissa käsiteltiin avainkysymyksiä ja yksimielisiä oltiin siitä, että on pystyttävä sopimaan yhtenäisestä konseptista, jotta eri tahot ymmärtäisivät toisiaan paremmin. On tärkeää määritellä, mitä aluepolitiikka oikeastaan on. Mikä sitten on kaupunkiulottuvuus, mikä on aluepolitiikka, nämä ovat sellaisia asioita, joista on voitava puhua selvin sanoin. Lisäksi meidän pitäisi luoda sellaiset edellytykset, joissa rakennerahastoja voidaan käyttää eri tasoilla. Ja kokemuksista valitettavasti tiedämme, että jos EUn komission tasolla on kaksi sivua, niin kansallisella tasolla on satoja sivuja tekstiä ja en edes halua tietää, mitä se on sitten paikallisella tasolla. Näin ollen pitäisi luoda ehkä vähän erilaiset olosuhteet ja toimintaedellytykset ja tämä täytyy toteuttaa aluetasolla suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä koskee myös suuria kaupunkikeskuksia, jotka vastaavat ympäröivistä alueista ja tiettyjä erityisohjelmia täytäntöön pannaan näillä alueilla. Nykyisen rahoituskriisin ongelmat ovat sidoksissa finanssipolitiikkaan. Me tiedämme, että kohesiopolitiikan rahoitus perustuu perustuu rahoitusosuuksiin ja olisi ehkä hyvä keskustella muistakin välineistä. Täällä jo puhuttiinkin siitä, miten määrärahoja voitaisiin uudelleen tarkastella. On puhuttu Jespers ja Jessica ohjelmista. Ja varat, joita me saamme, on saatava käyttöön. Ja jos niitä ei käytetä, ne pitää uudelleen osoittaa muihin hankkeisiin. Pitää olla siis yhdennettyjä toimintaohjelmia ja toimenpiteitä. Näitä vielä täytyy kehittää. Näissä erilaisissa seminaareissa on käynyt hyvin selväksi, että tietyistä peruskonsepteista ei oikein olla, ei ole yhteisymmärrystä. Puhutaan joko kaupungeista tai alueista tai eh, paikallistasosta ja olisi hyvä, jos vastavuoroisesti voitaisiin asioita selittää ja sitten saataisiin tukea politiikoillemme. Tässä kaikki, mitä haluaisin sanoa. Kiitos. Now I'd like to inform you that I have... Voisin kertoa teille, että nyt on viisi puheenvuoropyyntöä. Kolme kansalliselle parlamentille, kaksi Euroopan parlamentille ja sitten loppuhuomiot. Ensi kolme edustajaa kansallisista parlamenteista. Rovoi herra Haskinskoon UK alahuoneesta. Tai UKsta alahuoneesta. Kiitoksia. Neljä huomiota haluaisin tehdä. Ensinnäkin täytyy olla realistisia sen rahan kanssa, joka käytössä on. Sen määrässä puhutaan budjeteista, joka on siinä yksi prosentti BKT. Monet meistä haluaisivat, että se olisi enemmän, mutta todennäköisesti se siinä pysyy. Ja meidän pitää olla realistisia siitä. Sitten toiseksi, köyhien maiden, että niillä annetaan se tavoite EU-sta, niin se on ollut menestyksekkäin osa sen budjettia 30 vuoden viime ajan ja menestyksekkäisen osa-alue koko eurooppalaista projektia ja se pitää olla vahva prioriteetti ja Yhdys, anteeksi, hallitus siihen uskoo. Sitten täytyy keskittyä asioihin, joissa EUn rooli on välttämätön, jossa kukaan ei voi sanoa, että tässä eh, ei niin olisi ja Tärkeämpää on se, että Euroopan kansalaiset sitoutuisivat näihin projekteihin, osallistuisivat niihin niin, että ottaisivat ne omakseensa ja tuntisivat ne omakseensa. Mainitsin kolme tietysti kohesio, integroituneen lähestymistä energiaan, se näyttää prioriteetilta, johon kaikki kautta Euroopan voisivat ymmärtää ja sitoutua. Ja tietysti ilmastonmuutos, joka nyt on hyvin korkealla listalla, eh, esilistalla kautta Euroopan ja siihen pitäisi keskittyä. Sitten kolme asiaa, joka minua huolestuttaa, on korkeakoulutus. Olen siitä kiinnostunut. EU-ssa puuttuu korkeakoulutuksen mielessä kilpailukykyä, ei pelkästään Yhdysvaltojen verrattuna, vaan kasvamassa Aasian verrattuna. Meidän pitäisi kiinnittää paljon enemmän huomiota tähän korkeakoulutuksen laatuun, jota me tarjoamme nuorille ihmisillemme. Sitten neljäs ja viimeinen kohta on kriittisin kaikista. Elämme maailmassa, jossa EU on käsitellyt liberalisointia, poistetaan kaupan esteet ja viimeisen 30 vuoden aikana se on ollut tämä kehityssuunta maailmassa. Ja viimeiset kuukaudet ovat sitten osoittaneet, että nämä kehityskulut menevät ihan tuhoisesti väärään suuntaan. Jos emme näitä vastusta, kaikissa maissa, omani mukaan lukuen, niin syyllistymme protektionistisen käyttäytymisen ei pelkästään kohesioprojektio, otettakaa että koko Euroopan unionin projekti on tässä panoksena myöskin. All right, thank you very much indeed. And... Kiitoksia todellakin paljon. Nyt sitten Itävallan kansalliskokouksesta. Edustaja. Thank you. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen kyllä puolalaisten kollegojen kanssa samaa mieltä siitä, että ei tässä nyt syytä paniikkiin ole kriisin vuoksi, mutta ei tässä nyt kukaan myöskään hyödy siitä, että asioita kaunistellaan. Olen yhtä mieltä siitä huolenaiheesta, jonka unkarilainen kollega toi esiin, että että eivät ongelmat tule olemaan poistuneet vuoteen 2013 mennessä. En tiedä kuinka pitkään kriisi tulee kestämään, mutta tämän kriisin vaikutukset tulevat olemaan edessämme vielä vuoden 2013 jälkeen. Työttömyys lisääntyy sellaisissa määrin, joita ei voitu vielä kuvitellakaan muutama vuosi sitten. Italian ja Espanjan kollegat ovat tähän viitanneet. Joukkotyöttömyys tulee ilmiönä jälleen eteemme. Uusi ilmiö sinänsä, että kyse tulee olemaan erittäin suuresta joukkotyöttömyydestä. Ajatellen vaikkapa nuorisotyöttömyyttä, niin viime viikkojen tai jotain viikkoja sitten tapahtuneet kansannousut esimerkiksi Atenassa eivät varmastikaan jää viimeisiksi. Meidän täytyy nähdä tämä ongelma sosiaalisen rauhan puitteissa ratkaisu joukkotyöttömyyteen tai palkojen ja sosiaaliseen polkumyyntiin eivät voi olla asioita, joiden edessä me suljemme silmämme. Aluepolitiikan pitkän aikavälin saavutukset tullaan hyvin lyhyessä ajassa mitätöimään ja Tämä meidän on estettävä. Tärkeämpää tavoitetta kuin työttömyyden torjunta meillä ei voi olla. Täystyöllisyys tavoitteen on oltava yhteinen eurooppalainen tavoite, unionin tavoite, jäsenvaltioiden tavoite ja myös aluepolitiikan tavoite hyvin ratkaisevasti tulevaisuutemme riippuu siitä, onnistummeko ää, täystyöllisyystavoitteessamme. Jos ei, niin ihmiset <laughs> eivät tule tyytymään vaikkapa ilmastotavoitteisiimme, vaan aivan ensiksi ihmiset kysyvät, milloin minä saan työtä. Eivät he kysele ilmastonmuutoksen tilanteen perään. Kaikkien tulevaisuuden hankkeidemme, myös aluepolitiikan alan hankkeiden, vaikutukset on arvioitava sen pohjalta, miten ne vaikuttavat työllisyyteen, nuorisotyöllisyyteen, myös naisten työllisyyteen, työttömyyden torjunta myös ikääntyneiden yli 50-vuotiaiden mm, osalta on äärimmäisen tärkeää. Tämä on asian ydin. Kaikki hankkeet tulee ensiksi tarkastella siinä valossa, mikä on niiden työllisyysvaikutus ja miten päästään täys- työllisyystavoitteeseen. En minä nyt niin naivi ole, että kuvittelisin, että pelkästään aluepolitiikan kautta voidaan päästä täystyöllisyyteen. Kuka nyt tällaista kuvittelee? Ei, mutta aluepolitiikka yksittäisissä jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin politiikka, aluepolitiikassa ja kohesiopolitiikassa nämä on yhdistettävä. Ei jäsenvaltioissa tule olemaan ymmärrystä, jos Euroopan unionin alue politiikan painopisteet ovat muualla kuin kansallisten hallitusten painopisteet. Painopisteet, jotka kansallisten hallitusten on asetettava, eli siis työttömyyden torjunta ja täystyöllisyyden varmistaminen. Muutkin ongelmat ovat tärkeitä, mutta niitä varjostaa ihmisten huoli tulevaisuudestaan. Member of European Parliament. Viimeiset kaksi Euroopan parlamentin jäseniä, herra Fernandes. Ensin. Signor President, Kiitoksia, puheenjohtaja. Aihe, joka meidät nyt tänne tänään yhdistää, on kohesiopolitiikka, joka on osa Euroopan kansalaisuuden DNAta ja ylipäätään Eurooppa-hanketta. Ja kohesio ei ole asia, joka voi jäädä lepäämään laakereillaan. Päinvastoin sitä on vahvistettava ja puheenjohtaja neljäs kohesiokertomus ja muut asiakirjat ovat olleet edessämme ja huomenna valiokunnassa äänestämme aluepolitiikan hyvistä käytänteistä ja mielestäni tämä osoittaa, että Euroopan parlamentti haluaa jatkaa tätä politiikkaa. Euroopan unioni tänä päivänä tulee osoittamaan, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti haluavat todella jatkaa tätä politiikkaa politiikkaa ja kohesiopolitiikan tehokkuus riippuu siitä, että monet kansat haluavat liittyä unioniin ja siksi, me, siksi kansalaiset, jotka tietävät tästä politiikasta, varmasti osallistuvat Eurooppa hankkeeseen Euroopan politiikkaan hyvin innokkaasti. En sano tätä siksi, että vaalit ovat ovellaan, vaan siksi, että kohesiohanke on pitkän aikavälin hanke Euroopan rakennustyössä. Näistä syistä nostaisin nyt esiin joitain asioita. Ensinnäkin tämä tapaaminen on ollut erittäin myönteinen ja puheenjohtaja olisi hyvä, jos parlamentti ja jäsenvaltiot voisivat järjestää tämän tyyppisiä tapaamisia eh, teidän kotimaissanne ja alueillanne niiden parlamenteissa niin, että myös paikallistaso olisi edustettuna. Tehokkuus. Tehokkuus ei riipu yksin omaan. Niin, siis ensinnäkin ei voida lähteä uudelleen kansallistamisen tielle. Subsidiariteetti ja täydentävyys ovat tietenkin avainsanoja. sanoja ja tässä jäsenvaltiot, alueet ja myös paikallistaso on otettava huomioon. Ja niin kuin Van Nisteroi tuossa totesi, me tarvitsemme eurooppalaisia visioita, mutta emme saa myöskään unohtaa, että Euroopalla on hyvin erityislaatuisia alueita, esimerkiksi saarialueet tai harvaan asutut alueet. Ja itse tulen yhdestä tällaisesta yhdeltä reuna-alueelta, ja ne antavat aivan uuden ulottuvuuden Euroopalle ja niin, nekin täytyy ottaa huomioon. Puheenjohtajavaltio Tsekki on halunnut koordinoida kohesiopolitiikkaa paremmin muiden unionin politiikan alojen kanssa. Ja tämähän nyt on aivan keskeistä. Kohesiopolitiikkaa on välttämättä vahvistettava myös vuoden 2013 jälkeen. Juu, kyllä minä lopettelen kohta, kun puheaikanikin on loppumassa, mutta siis alueelliselle kohdille on annettava uusia impulsseja. Tästä on nyt kysymys ja siksi käytän tilaisuutta hyväkseni ja sanon puheenjohtajan valtio Tsekin edustajille, että puheenjohtaja valtion Ähm, toimielinten ja puheenjohtajavaltion täytyy antaa merkittävä panos Euroopan kohdiselle ja aluepolitiikalle ja näin voivat äh, näyttää, että todella kunnioittavat sopimuksia. Kiitos. Mr. Luigi Luzi. Sitten Luigi Luzi viimeisenä kansallisen parlamentin jäsenenä Italian senaatista. Kiitos puheenjohtaja, kiitos pääjohtaja, hyvät kollegat, kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin jäsenet. Uusi kohesiopolitiikka on päätös, siitä on päätetty tehdä uudet linjat ja näin voidaan myös innovoida tietoyhteiskuntaa. Tämä on nähty myöskin uusiutuvan energian osalta niin, että on luotu sellaisia keinoja, jotka kunnioittavat ympäristöä. Lisäksi Euroopan unioni on halunnut mennä uuteen suuntaan päätetään kohesiopolitiikan avainkohdista, esimerkiksi kumppanuudesta, täydentävyydestä, kestävästä kehityksestä. Näitä korostetaan. Minä haluan puhua hieman uudesta elinkaaresta tähän liittyen. On päätetty vahvistaa kohesiopolitiikkaa ja Lissabonin strategiaa, ja kuten me tiedämme, niin tämä liittyy myöskin jäsenvaltioiden markkinoihin. Kuitenkin riskejä on, jos kohesiopolitiikkaa katsotaan vain taloudellisesta näkökulmasta Lissabonin strategian täytäntöönpanemisessa. Täytyy olla täydentävä kokonaisvaltainen strategia, jolla edistetään aluekehitystä. Kohesiopolitiikan niin sanottuinen Lissabon, Lissabonistaminen tarkoittaa sitä, että voidaan EU-politiikoissa vastata haasteisiin pitkällä aikavälillä. Uusi Lissabonin strategia sisältää uusia tavoitteita ja sen soveltamisala on vieläkin laajempi. Jos ei rahastoja voida käyttää oikein, niin Lissabonin strategia ei myöskään saada täytäntöönpantua, eikä myöskään kohesiopolitiikan tavoitteita saada täytäntöönpantua, ja se ei ole hyvä asia alueille ja Euroopan unionin kansalaisille. Yhteisön tavoitteet on tärkeää saada alueellistettua ja tarvitaan merkittäviä toimenpiteitä, EUn elvytyspaketinkin sisäisesti. On ajateltava reaalitalouden näkymiä, on ajateltava työllisyyden tukemista paikallistasolla ja tällä dramaattisella talouskriisin hetkellä huomaamme, että olemme tärkeässä vaiheessa, kun ajaudumme kohti taantumaa. Haluamme Lissabonin strategian avulla tarttua kriisiin. Tämä liittyy myös rakennerahastoihin ja Euroopan parlamentin tavoitteisiin Lissabonin suhteen. Nimittäin Euroopan parlamentti haluaisi enemmän valvontaa ja tässä yhteydessä myöskin kohesiopolitiikka on hyvin tärkeää koko Euroopan unionin kehitys- ja talouspolitiikan ansiosta. Ja sopimuksen ansiosta kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voisivat lisätä vaikutusvaltaansa EUn politiikassa. Kohesiopolitiikasta täytyy määritellä yhtenäiset tavoitteet, koska se on tällä hetkellä 50 prosenttia EUn talousarviosta. Ja meidän täytyy kuunnella Euroopan ääntä, jossa puhutaan hyvin laajasti kohesiopolitiikasta. Meidän täytyy pystyä vahvistamaan kohesiopolitiikkaa myöskin 2013 vuoden jälkeen ja on kiinnitettävä huomiota myöskin uudelleen kansallistamiseen. Tämän täytyy koskea ja hyödyttää kaikkia alueita. On voitava joustavasti vastata tämän taloussuhdanteen aiheuttamiin haasteisiin ja on tehtävä päätöksiä tulevaisuuden näkökulmasta. Jos ajatellaan tehokkuutta, niin kuin pääjohtajakin johdannossaan muistutti, samalla on myöskin yksinkertaistettava kohesiopolitiikan menetelmiä. Hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää konkreettista ehdotuksesta, joka on linjassa sen suhteen, miten tärkeää kohesiopolitiikka on. On keskusteltava rakennerahastoista ministerien epävirallisessa kokouksessa ja syvällinen poliittinen keskustelu olisi hyvä. Tällä hetkellä sitä ei vielä riittävästi ole, jotta voisi, voitaisiin tarkasti käsitellä kohesiopolitiikan tulevaisuutta 2013 jälkeen. Short remark. Kiitoksia. Kaksi viimeistä puhujaa. Pyydän hyvin lyhyet huomiot pääosaston johtajan kommentit ja sitten loppuhuomiot valiokunnan puheenjohtajalta. puheenjohtajalta. Äh, puheenvuoro teille. Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I would like to... Kiitoksia. Haluaisin ilmaista ensiksikin, miten kiitollinen olen siitä, että tämä, tänään iltapäivällä voitiin käydä tämä keskustelu. Ja kotiin menen paljon ajatuksen ruoan kanssa. Ei pelkästään tältä illalta, tälle illalle, vaan tuleville viikoillekin. Kiittäisin kaikkia jäseniä kovasti tästä rohkaisusta, jota on saatu koskien kohesiopolitiikan jatkokehitystä. Muutama sana, jotta voidaan väärinkäsityksiä välttää siitä, mitä sanoin alussa, ja muutama sana kohesiopolitiikasta ja nykytalouskriisistä. Ensinnäkin sanoin alussa, että tulevaisuudessa haluaisimme käyttää, kun ajatellaan kohdallisuuspolitiikan kehyksiä enemmän näitä rahoituspolitiikkavälineitä. Ajatus tässä takana on hyvin yksinkertainen. Tähän asti suuressa määrin on tehty tukien kanssa, annetaan tukia ja sitten kun tuet on annettu, ne on, ovat poissa. Tulevaisuudessa ajattelemme niin, että ainakin osana meidän politiikkaamme olisi investointeja, joissa tehokkain tapa ei välttämättä ole se, että annetaan vain tukia tai takuita. Erityisesti tuotannollisissa investointeissa, jotka sitten myöhemmin tuovat tuloja, niin saattaa hyvinkin olla kannattaa se, että ei anneta tukia, vaan näiden luottojärjestelyn kautta niitä rahoitetaan. Ja tämä olisi tällaista rahoitusinsinöröintiä kun julkista rahaa on vähän, niin niukasti, niin sitä voidaan käyttää uudelleen tällä tavalla monta kertaa. Ja siinä saadaan parempia tehoja aikaan. Mutta pitää olla myös selvillä se, että kaikkia ei voi tällä tavoin rahoittaa. Luotot meidän mukaamme ovat yksi hyvin, hyvin suurista haitoista, joita erityisesti PK-yrityksillä on tällä hetkellä kautta EUn, että miten saadaan luottoa. Se on vaikeutunut talouskriisissä huomattavasti. Ja meidän politiikalla me näemme sen siinä, että kysyntä kasvaa hyvin nopeasti näille rahoitusvälineille, joita jo on olemassa, kuten Jeremia tai Jessica erityisesti. Joten luotonanto on myöskin olennaista tälle, että pk-yrityksemme selviävät taloudellisesti. Mutta myöskin suurien yritysten kyseessä olisi myöskin joskus. Kaisuapolitiikan merkitys sille, että voidaan ratkaista tämä kriisi ja voittaa, niin sanotaan ihan rehellisesti, se voi olla vain tällainen kohtuullinen, maltillinen. Kahdesta syystä ensinnäkin, kun verrataan näihin kriisintorjuntatoimiin, joita jäsenvaltioissa toteutetaan, niin siihen verrattuna kun puhutaan rahallisesta arvosta, niin se on ihan pisara meressä, kun puhutaan 30 miljardia vuodessa, 24 miljardia 2009, 30 miljardia vuodessa verrattuna näihin suhdannevastaisiin ohjelmiin, joita jäsenvaltioissa on otettu käyttöön, niin se on ihan pisara meressä. Mutta tärkeämpää, kohesiopolitiikka, sen on tarkoitus olla ja uskon, sen pitäisi myös pysyä sellaisena että se on rakennepolitiikkaa. Se tarkoittaa sellaista politiikkaa, jossa pidetään mielessä pitemmän aikavälin visiot siitä, että mihin päin pitäisi mennä, mihin suuntaan kehityksessä. Ja tässä tapauksessa ja tässä asiayhteydessä kyseessä on vakauden ja jatkuvuuden elementti, yksi näistä suurista ongelmista, joita joka nähdään kriisitilanteessa, on se, että investointi strategiselle tulevaisuuden sektoreille, kuten koulutus tai korkeakoulutus tai tutkimus- ja tuotekehitys, kuten innovaatiot, niin usein ne joutuvat toissijaiseen asemaan, lapsipuolen asemaan, koska juuri hetken kiireellisyys vaatii toisenlaisia vastauksia. Koesuopolitiikalla on aina tavoitteissaan mukana tämä työllisyyskysymys. Ja mielestäni se tulee olemaan hyvin tärkeä tavoite 15-20 vuoden aikana nyt tulevaisuudessakin, 12-13 vuoden jälkeen, eikä pelkentää niin, että se riippuisi tämä asia tästä kriisistä, vaan niin, että sen myötä se, se ulottuvuus vahvistuu. On ihan outo tilanne, kun katsotaan näitä alueellisia analyysejä, niin meillä on Euroopassa sellaisia alueita, joilla, joissa tulee olemaan todellisia työllisyysongelmia. Ja samaan aikaan saattaa olla tulevaisuudessa alueita Euroopassa, joilla, joilta häviää ihmisiä. Kaikki nuoret ovat lähteneet sieltä, jossa väestö nopeasti ikääntyy. Ja tämä ristiriita, nämä ongelmat, ne voidaan ratkaista vain hyvin viisaasti yhdistetyillä politiikkatoimilla tarvitsemme politiikkoja, joilla käsitellään konkreettisia alueellisia tilanteita, joissa yritetään kehittää vastauksia, sellaisia vastauksia, jotka vastaavat näihin erityisiin alueellisiin tilanteisiin. Ja mielestäni tämä on se näkökohta, että miksi kohesiopolitiikan mallit, jotka meillä ovat, jossa ohjelmia kehitetään Alueelliselle joskus kansallisella tasolla, niin sitten menevät ylöspäin, niin se tulevaisuudessakin on erittäin tärkeä. Puheenjohtaja, olisi niin paljon sanottavaa. Hyvä puheenjohtaja, eh, haluaisin vain ilmaista toiveen, että tulisi mahdollisuuksia jatkaa tätä hyvin rikasta keskustelua. Ja kiitokset kehityksen valiokunnalle siitä, että se on tämän hyvin, hyvin mielenkiintoisen, intohimoisen iltapäivän järjestänyt. Muchas gracias. Suuret kiito, kiitokset pääjohtaja. Ja minun puheenvuoroni on nyt sitten tämän iltapäivän viimeinen. Tämä oli ensimmäinen kansallisten parlamenttien sekä Euroopan parlamentin alue kehitysvaliokuntien yhteiskokous. Kyseessä oli aloite, joka liittyy siihen entistä merkittävämpään rooliin, jonka Lissabonin strategia antaa kansallisille parlamenteille politiikan teossa Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti parlamentti ja varmasti kaikki kansalliset parlamentit ovat samaa mieltä. Toivoo, että näitä kokouksia järjestetään jatkossakin. Kohesiopolitiikan tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen oli tämän ensimmäisen tapaamisemme aiheena, koska nyt kun äh, Rahoitusnäkymät ovat olleet voimassa vajat kaksi vuotta. Katsomme jo tulevaisuuteen ja niin kuin iltapäivän mittaan usean otteeseen on tullut esiin, rahoituskriisi, jonka aikoja nyt elämme, on tehnyt hyvin hyvin selväksi sen, että yhteisöväline, äh, itse asiassa ainut yhteisöväline, joka meillä on talouden toipumista silmällä pitäen on juuri kohesiopolitiikka niin vaatimaton kuin tämä panos nyt sitten olisikaan. Hyvät naiset ja herrat, tulemme toimittamaan teille ehdotuksen päätelmiksi. Se tulee tämän asiakirjan valmistelemaan ja Olisin halunnut ehkä sitä teille lyhyesti kuvailla, mutta minulla on tässä todettu, että monet teistä ää, joudutte poistumaan, koska lentonne lähtevät pian. Joten nämä ehdotukset tullaan teille toimittamaan myöhemmin. Ja päättäisin toteamalla, että nyt Juuri tänä päivänä enemmän kuin koskaan meidän on todettava, että kohesiopolitiikka on näkyvin ja menestyksekkäin yhteisön politiikan ala. Ja tämä pätee niin konvergenssi maihin kuin alueisiinkin, kuten myös nettomaksaja-alueisiin, koska kaikki hyötyvät kehityksestä, talouden kehityksestä näinä hetkinä kohesiopolitiikka, joka tähän asti on ollut aivan olennainen integraation kantava voima, niin näinä hetkinä tämän lisäksi voidaan nähdä, että kohesiopolitiikka on tarpeellisempaa kuin koskaan. Sen merkitys vuoden 2013 jälkeen ei myöskään ole väheksyttävissä. Se on todella olennaista. Ja olennaista esimerkiksi kasvulle, talouden kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Tähän me kaikki pyrimme. Suuret kiitokset. Ja korostan vielä, muistutan vielä, että ehdotukset päätelmiksi toimitetaan teille piakkoin. Toivottavasti tapaamme eh, jälleen eh, uudelleen mitä pikemmin. Kiitos.